So, No niin, hyvät kollegat, me otamme, otamme mieleen työt tällä valiokunnassa ja säännönkin välittömästi kohtaan yhdeksän esityslistalla. Mä toivon, että tulkkaus toimii. Hyvä. Ja näin tulemmekin siis kohtaan yhdeksän esityslistalla. Meille esitellään EU-maatalous on työllisyyden nykyhaasteet tulevaisuuden näkymiä käsittelevä tutkimus, joka valiokunta on pyytänyt ja, ja jota on hallinnut politiikka yksikkö B. Kysymys on siitä ajankohtaisista haasteista ja näkymistä. Tämän meillä Rova André Mokor ja herra Bernd Schuh OIR GmbH yrityksestä Itävallasta. Nämä ovat tehneet nyt se, tehnyt maaseudun ja yhteisön tutkimuksen yksikkö yhdistyneen kuningaskunnan erästä Red Red Consulting Espanjasta ja Italian äh, Tuskan yliopisto, jos nyt oikein ymmärsin. Ja annankin puheenvuoron välittömästi teille tämän äh, tervityksen esittelyä varten. Saatte itse päättää, missä järjestyksessä. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Kiitos, että kutsuitte meidät tänne. Esittelen englanniksi, vaikka itävaltainen olenkin, jotta tämä olisi yksinkertaisempaa kaikille. Hienoa, että meillä on mahdollisuus esitellä tämä tutkimus täällä. Tietenkin kiitän myös Euroopan parlamentin antamasta tuesta. Ja lyhyesti esittelen siis tätä kertomustamme. Puheenjohtaja jo esitteli, ketkä täkä, tätä olivat tekemässä. Tässä lyhyt yhteenveto tämän päivän ohjelmasta. Periaatteessa katsotaan nopeasti tätä tutkimusta, tavoitteita, sen alaa, mitä trendejä nyt on EUn maatalouden työllisyyden osalta ja mitkä ovat keskeisimpiä rakennemuutosten moottoreita ja mitä haasteita maatalousalalla on edessä. Ja mitä YMPllä voi olla, minkälaisia vaikutuksia ja yhteenveto. Tarkoituksena oli siis tutkia, ja mielellämme teemme tätä työtä, tutkia työllisyyttä EU-maatalousalalla tällä hetkellä. Tämä on valtava tehtävä. Vaikka meillä kaikilla on selkeä käsitys siitä oikeastaan, mitä maatalousalan työpaikoille tapahtuu, ne ovat vähenemään päin jatkuvasti. Mutta kiinnostavaa oli se, mitkä asiat ajavat näitä muutoksia ja minkälaisia nämä mallit ovat ympäri Euroopan. Ja sitten oli tarkoitus keskustella tulevaisuudesta. Ja me pyrimmekin pohtimaan tulevaisuutta, ennustamaan sitä. Ja tietenkin EUn laajuinen analyysi työllisyydestä maataloudessa oli tarkoituksena. Ja tämä on jo sinänsä haasteellinen tehtävä, koska eroja on niin paljon jäsenvaltioiden kesken. Kun ajatellaan vaikka sosiaalilainsäädäntöä, sehän ei ole mitenkään kaikkein harmonisoiduin ala Euroopan unionissa tällä hetkellä. Miten tämä sitten tehtiin? Periaatteessa meillä oli niin laaja tutkimusala. Yleensä katsotaan ensin kirjallisuutta ja siihen otetaan tilastotieteellisiä analyysejä, katsotaan, kartoitetaan tilannetta ja pyritään syventämään ymmärrystä kahdeksalla alueella tällaisisten tapaustutkimusten kautta. Hyvää huomenta kaikille. Ensin Puhuisin pääsuuntauksista ja erityispiirteistä maatalouden työllisyydessä. Ensinnäkin kun kyse on historiallisista suuntauksista, niin olemme havainneet, että markkinat ovat taantuneet ja tässä näette sinisen käyrän. Vuosi, vuosien ajan jo tämä suuntaus on ollut samankaltainen. Vuodesta 2003 olemme nähneet 30 prosentin laskun, kun tilannetta katsotaan vuositasolla. Tämä kehitys on vaikuttanut ennen kaikkea vanhempiin viljelijöihin ja perhetiloihin, per, eh, perheen sisällä eh, olevaan työllisyyteen. Tässä vasemmanpuolisessa kartassa näette eh, kansallisen tason keltaiset, oranssit ja punaiset maat ovat sellaisia, joilla, joissa työvoima on pienentynyt. On vain muutamia poikkeuksia Maltalla on tapahtunut kasvua plus 9 prosenttia kaudella 2010-2016. Oikealla kartalla näette alueellisen tason kehityksen. Suurin osa alueista ovat siinä tilanteessa, että työvoima on pienentynyt jopa miinus 60 prosentilla tietyillä alueilla. Tähän on vain muutamia poikkeuksia, esimerkiksi Korsika, tai tietyt Portugalin tai äh, Walesin alueet. No sitten rakenteelliset äh, mallit on hyvin äh, laaja konsolidointumista tapahtunut viljelyalalla. Vasemmalla kuvataan hyvin pieniä 2-10 hehtaarin tiloja ja oikealla osoitamme, miten suuremmat tilat ja niiden määrä on kasvanut yli 100 hehtaarin tiloista on siis kyse. No kun kyse on maatalousmalleista, niin edelleenkin ennen kaikkea puhumme Euroopassa perhetiloista. Yli kolme neljäsosaa työllisyydestä on nimenomaan äh, perheitä. Sitten tilapäiset työntekijät kattavat vain 8 prosenttia koko työvoimasta. Vasemman puolen kartassa kuvaamme äh, perhetilojen merkitystä. Monissa maissa ennen kaikkea idässä tämä malli on hyvin vallitseva. Romaniassa, Bulgaariassa yli 80 prosenttia työvoimasta on siis perheenjäseniä. Myös Irlanti, Pohjoinen Portugalia ja Espanja. Yli 80 prosenttia työvoimasta on siis perheenjäseniä. Sitten tilapäiset työntekijät. Tässäkään ei ole hyvin selkeätä erillistä mallia. Ei ole jakoa etelään, pohjoiseen, itään ja länteen. Tietyissä maissa, Saksassa, Alankomaissa, Belgiassa esimerkiksi turvaudutaan enemmän tilapäiseen työvoimaan. Olemme kuvailleet siis näitä malleja. Mitkä sitten ovat muutosten keskeiset tekijät, kun ajatellaan työvoiman supistumista lähestulkoon koko Euroopan unionissa? Ensin mainitsisin teknologisen edistyksen. Useimmissa tapauksissa kyse on työvoiman määrän vähentymisestä, mekaninen työvoima tai välineet ovat lisääntyneet. Toiseksi tarvitaan myös erikoistunutta työvoimaa. Sitten on olemassa myös houkuttelevuuskuilu kun ajatellaan toisaalta alkutuotantoa ja toisaalta palvelusektoria. Eh, myös erottavat suuret kaupunkialueet ja maaseudun välillä. Miksi näin on? Työskentelyolosuhteet ja tulotaso on pienempi eh, maatalouden alalla ja joissakin tapauksissa mm, jäsenvaltiot ovat muutoksen keskellä. Viittaan tässä niihin jäsenvaltioihin, jotka ovat liittyneet viimeisen 15 vuoden aikana unioniin. Olemme nähneet laajentumisen yhteydessä myös palvelusektorin laajentumisen näissä maissa. Ja va- to- toisaalta taas sitten maatalous on kutistunut ja sen työvoima on kutistunut. Sitten mainitsisin vielä yhden seikan, nimittäin iän ja koulutuksen. Sekä Tilastot, että kirjallisuuskatsaus osoittaa, että nuoret ja korkeasti koulutetut usein pyrkivät hakeutumaan työhön toisaalle. Kun ajattelemme näitä malleja ja taustatekijöitä, niin mitkä sitten ovat haasteet? Ensinnäkin mekanisaatio, intensifioituminen ja innovointi ovat haasteita monille tiloille ja viljelijöille. Meillä on toisaalta tutkimuksen ja käytännön välillä kuilu. Innovointia tapahtuu viljelyalalla, mutta se ei aina päädy sitten mm, ruohonjuuritason käyttöön. Tämä koskee ennen kaikkea pieniä tiloja, niillä ei välttämättä ole mahdollisuutta hyötyä teknologisista innovoinneista ja pysyä kilpailukykyisenä globaalissa maailmassa. Kartalla kuvataan niiden tilojen määrää, joissa työntekijöillä on koulutusta, maatalouskoulutusta Ranskassa, Saksassa, ennen kaikkea Italiassa. Suuri osa tilallisista omaa alan koulutusta, mutta kun ajatellaan periferiassa olevia maita, niin suuri osa viljelijöistä nojautuu vain käytännön kokemukseen. Ja näin ollen teknisen innovoinnin käyttöönotto on vieläkin hankalampaa. Lisähaasteena, jonka jo mainitsinkin, on se kuilu, joka vallitsee houkuttelevuuden ja toisaalta muiden talouden alojen välillä vaaditaan paljon työvoimaa, työskentelyolosuhteet ovat äh, vaikeat ja työ on myös kovin kausiluonteista. Sitten myös äh, palkkasääntely äh, on ongelmallista, erityisesti pienille tiloille. Nämä kaikki johtavat siihen, että syntyy tällaista kuilua houkuttelevuuden suhteen. Sitten on kausiluonteisuutta, esimerkiksi satokaudet ovat kiireisiä aikoja. Silloin usein täytyy turvautua maahanmuuttajiin, siirtolaisiin työvoimana ja syntyy ongelmia esimerkiksi integraation suhteen maatalousyhteisöissä. Viimeisenä haastana mainitsisin vielä kenties kaikista yleisimmän haasteen Euroopassa. Se on ollut ilmeinen jo vuosikymmenten ajan ja on huolestuttava. Kyse on uusiutumisesta sukupolven vaihdoksia tehdään varsin vähän, eläketaso on matala ja sitten meillä on myös tuotannosta e- eriytetyt tuet yhteisessä maatalouspolitiikassa, joka johtaa siihen, että monet viljelijät haluavat, haluavat eläköityä. Sitten esimerkiksi maarekisterit äh, voivat aiheuttaa ongelmia. Maan äh, tilan siirtäminen äh, toiselle voi olla vieläkin vaikeampaa tästä syystä. Sitten mainitsinkin jo matalan tulotason ja maaseudun, maaseudulla yleisesti on hyvin vähän muita työn mahdollisuuksia. On kovin vaikeaa saada uusia tulokkaita maanviljelyksen pariin, ennen kaikkea nuoria ihmisiä. Julkiset palvelut ja laadukkaat julkiset palvelut maaseudulla voivat myös olla vähäisiä. Kaikki tämä johtaa siihen, että nuoret eivät niinkään hakeudu maanviljelyksen pariin maaseudulle. Näette oikealla kaksi mm, käyrää. Molemmat ovat alasuuntaisia. Punainen osoittaa tilojen määrää, äh, jotka ovat yli 65-vuotiaiden hallussa, ja sininen linja taas kuvaa 35 ja sen alle olevien viljelijöiden määrää. Molemmat linjat laskevat, vaikkakin ne ovat vakiintuneet viime vuosina, mutta osuus kuitenkin pienenee. Vuonna 2005 oli 22 tilaa sadasta, jossa johdossa oli nuori ja vain 16 nuorten tilaa 100 tilaa kohdin vuonna 2016. Suhteessa näihin haasteisiin, kun otamme huomioon maataloussektorin heikon houkuttelevuuden, mitkä sitten ovat viljelijöiden tilatasolla toteuttamat toimet? Ennen kaikkea kyse on monipuolistamisesta tulojen suhteen, eli tilan tasolla pyritään moninaistamaan tulonlähteitä. Totta kai tämä johtuu siitä, että halutaan lisää tulonlähteitä ja myös jonkinlaista vakautta tuloihin. Ja sinällään halutaan myös tulotasoa nostaa. 2013 meillä oli jo 40 prosenttia EUn tiloista, joissa äh, johdossa oli tällainen äh, tilallinen, joka äh, hoiti tai teki monenlaisia erilaisia tehtäviä ja tulot tulivat monista lähteistä. Puhumme kovasti tilatason työtehtävien moninaistamisesta ja tulonlähteiden moninaistamisesta. Esimerkiksi tuotteita on enemmän, tuotantoaloja on enemmän, sitten täytyy mainita myös uusiutua energiaa ja niin edelleen. Tämä on kasvava trendi, vaikkakin esteitäkin on sille, että monipuolistamista voitaisiin edistää. Maan saatavuus, viljelymaan saatavuus, esimerkiksi jos haluaa rakentaa majoitustiloja – matkailukäyttöön, niin usein lupien saanti on hyvin vaikeata, jos toimintoja halutaan monipuolista, Sitten tarvitaan myös osaamista ja taitoa esimerkiksi, jos haluaa laajentaa energiantuotantoon tai matkailuun. Mitkä ovat sitten YMPn vaikutukset näissä oloissa? Joko helpottavat tai äh, hankaloittavat tekijät. Me olemme perehtyneet kirjallisuuteen hyvin laajasti, olemme tutkineet sekä paikallista, alueellista että kansallista tasoa, olemme tehneet myös vertailuja maiden välillä ja tulokset ovat hyvin vaihtelevat. Ne riippuvat kovasti tilanteesta, mikä on prioriteetti esimerkiksi alueen kansallisen tason aluekehittämisohjelman tavoitteet, minkälaisia sosiaaliekonomisia olosuhteita näillä alueilla on. YMP-vaikutukset ovat siis hyvin vaihtelevaiset. Myönteisiä vaikutuksia on työllisyyteen joko suoraan tai välillisesti – ne johtuvat suorista maksuista pilarissa 1 ja myös pilarista 2 maaseudun kehittämistoimista. Kyse on tulovaikutuksesta, eli kurotaan umpeen kuilua maataloustulojen ja toisaalta muiden tulojen välillä. Olemme myös havainneet kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen sekä pilarissa 1 että pilarissa 2. Tämä johtuu siitä, että yhteisessä maatalouspolitiikassa on tukia, jotka eivät jakaudu tasaisesti. Tilat ja viljelijät pyrkivät siis hakeutumaan työhön muualle, kun taas ne tilat, jotka saavat paljon tukia, näyttävät sitten laajentuvan niin, että muut tippuvat markkinoilta. Sitten on tämä korkeamman tulon vaikutus. Tämä johtaa siihen, että inhimillistä ihmistyövoimaa korvataan tek- tekniikalla. Syntyy hyvin tekniikkavaltaista tilanpitoa, maanviljelystä. Ja tämä totta kai vaikuttaa sitten esimerkiksi perhetiloihin, pieniin tiloihin erityisesti. Tulokset ovat siis yhteisessä maatalouspolitiikassa hyvin moninaisia, sekä myönteisiä että kielteisiä, kun ajatellaan työllisyyttä. And I will sum up the whole... Uh, Kyllä, yhteenvedonomaisesti kaikesta tästä valtavasta tietomäärästä. Poliittiset suositukset ymmärtäen, että ne eivät kaikki ole EU-tason toimia. Mutta nämä voivat olla tärkeitä kansallisesti tai alueellisesti. Ensimmäinen, kun kuulimme tästä sukupuolenvaihdoskysymyksestä ja tilojen siirtymisestä nuorille. On tietenkin helppo sanoa, että halutaan kannustaa nuoria jäämään tälle alalle ja tukea uusia tulijoita tälle alalle ja helpottaa sukupuolen vaihdosta. Sukupolven vaihdosta. This is a national issue because it is very often related. Tämä on kysymys, joka liittyy usein perintöoikeuteen, käytänteisiin ja perinteisiin monissa jäsenvaltioissa – joissa on tietyt ikään kuin rituaalit, kun tila siirtyy seuraavalle. Usein niin, että vanhin poika ottaa tilan itselleen ja jos ei, niin yleensä syntyy perinteisiä ongelmia. Vielä ymmärrettävämpää on se, että on hankala päästä uutena maatalousalalle, vaikka nuoret haluaisivat saada tilan itselleen, niin se on usein mahdotonta ajatellen kansallista ja alueellista lainsäädäntöä, kun puhutaan maan hankkimisesta. Tiedämme maarekisterikysymyksestä, tiedämme myös sen, että on nykyään yhä vaikeampaa päästä näille markkinoille, saada viljeltävää maalaa itselleen. Ja tämä liittyy myös siihen, mitä pidetään maanviljelynä, mitä tällä maalalla tehdään, uusi innovatiivinen ala, esimerkiksi kuidun tuotanto, energiantuotanto, muu kuin perinteinen maatalouselintarvikkeiden tuotanto. Näitä pidetään usein esteenä. Mutta maan ostamisen yhteydessä on nähtävä, että vaikka nyt tendenssinä on se, että haluttaisiin tukea tätä, niin jotkut EUn säännöt ovat vähän ristiriidassa tämän ajatuksen kanssa. Omnibusasetus esimerkiksi, jossa sanotaan, että osittain ehkä pääoma voidaan rahoittaa pääoman välineiden kautta. Tämä voi helpottaa maan ostamista tai vuokraamista, mutta kuitenkin tämä lähinnä johtaa siihen, että – oikeastaan tuetaan laajalaista teollista maataloustuotantoa. Erityisesti Itä-Euroopassa käy niin, että pienet tilat, joilla olisi enemmän työvoiman tarvetta, katoaa. No, toinen kysymys liittyy työllisyyden laatuun, monimuotoisuus ja lisäarvon saaminen. Monimuotoisuus, tämä on tietenkin hyvä suositus. Tässä voidaan jälleen kohdistaa tämä useammalle tasolle, mutta – EU-tasolla, jos ajatellaan, että se viesti, jota lähetetään nyt tulevalle ohjelmakaudelle, kun YMP irrotetaan kaikista muista aluekehitysrahastoista ja kysymyksistä, ei luultavasti auta. Jos halutaan integroitua maaseutualueelle tärkeää kehitystä, pitäisi luultavasti yhdistellä näitä rahoituskysymyksiä niin kuin oikeastaan aikaisemmalla kaudella kävi. Ajatellaan joitain Saksan osia, Tirolin aluetta. Siellä oli ihan hyvin toimivia hankkeita, joita tuskin voidaan enää toteuttaa, jos todella tiukasti erotetaan nämä kysymykset toisistaan. Ja sitten tietenkin työntekijöiden tilanne, asema, palkka koska Tietenkin on helppo sanoa, että pitäisi parantaa palkkoja, statusta ja niin edelleen. Palaan siihen vielä lopuksi, mutta peruskysymys kai on se, joka tulee meillä tässä esiin. Minkälaista maanviljelyä ajattelemme nyt tulevaisuuden kannalta, erityisesti tulevalle tai tuleville vuosikymmenille? Jos sanotaan, että politiikka, jota on toteutettu, sovittu viime vuosikymmeninä ei ole toteutunut, koska työllisyys supistuu jatkuvasti. Jos olemme tehokkaampaa toimintaa, se pitää olla kunnollinen tulonlähde. Ei niin, että myönnetään jatkuvasti tukea, vaan ihmisten pitäisi voida elää tällä tulolla. Eli että voidaan toimia sellaisella tapaa, että tuotetaan elintarvikkeita luultavasti uudella tapaa. Ja toisaalta kuluttajien kannalta tarvittaisiin sitä, että oltaisiin valmiita maksamaan enemmän tästä hyvälaatuisesta tuotteesta, vaikka luomuviljelystä tiedämme, että siellä tarvitaan työvoimaa. Eli näin voidaan huolehtia siitä, että työllisyys pysyy siellä maataloudessa, mutta kukaan ei kuitenkaan ole valmis hyväksymään sitä, että luomutuotteen hinta on tietenkin suhteessa kalliimpi kuin perinteisen maanviljelyn. Erityisesti kun ajatellaan kausityöntekijöitä, on muistettava se, että eu tasolla on riittävät lainsäädäntöpuitteet sinänsä olemassa kahdessa direktiivissä. Yksi koskee kausityöntekijöitä, osa liittyy sosiaalisen pilarin yhteyteen, jonka kautta pitäisi voida huolehtia kunnollisista työoloista – mutta kun kyse on direktiiveistä, niin tietenkin niiden täytäntöönpano saattaa olla vähän jäljessä. Tässä on meille mahdollisuus. Ja sitten viimeinen kysymys, vähän yleisemmin ehkä. Palaisin tuohon kysymykseen ja pohdittaisiin sitä, että jos oletetaan, että maatalousalan pitäisi tulevaisuudessakin olla sellainen ala, Jolla työllistymisen pitäisi olla sellaista, että haluamme, että siellä on työvoimaa, joka saa säällisen palkan, niin meidän pitää pohtia sitä, minkälaista tällainen maatalous olisi. Jos sanotaan, että mennään samaan suuntaan kuin miltä näyttää nyt hyvin teollinen tuotanto, hyvin moderni maatalous, jossa keskitytään elintarviketuotantoon matalilla hinnoilla – niin silloin tämä trendi varmasti jatkuu, koska tämä tarkoittaa sitä, että työvoimaa tarvitaan yhä vähemmän korkean teknologian maatalouteen. Jos tämä on poliittinen tahto, niin näin olkoon, mutta sitten ei pidä valitella sitä, että työpaikkoja katoaa maatalousalalta. Näin tämä menee. Jos taas haluamme kääntää kehityksen toiseen suuntaan ja sanomme, että haluamme maatalousalalle enemmän työpaikkoja, niin silloin meidän pitää monimuotoistaa Muuten se ei ole mahdollista. Meidän pitää siis suhtautua avoimesti toisaalta uuden tyyppiseen maatalouteen, jossa vaaditaan enemmän työvoimaa, esimerkiksi luomuviljelyä, mutta toisaalta innovatiivisemmat ajattelutavat siitä, miten ruokimme itsemme. Jokainen meistä pohtii näitä asioita, vaikka hyönteisten syöminen sitä, että syödään enemmän kasvikunnan tuotteita. Nämä ovat sellaisia kehityksen kulkuja, jotka tietenkin vaikuttavat toisenlaiseen maatalouteen, jossa syntyisi enemmän työpaikkoja, samoin kuin muun tyyppinen niin kutsuttu maataloustuotanto, jota ei pidetä oikeastaan vielä maataloutena, kuten kuidun ala tai energia-ala, kuidun tuotanto – tähän liittyen myös uudenlaiset yhteydet, myöskin matkailuun liittyvät muunlainen taloustoiminta, myös virkistyskäyttö. Tämä tarkoittaa siis sitä, että meidän pitää ajatella uudella tapaa, kuten tällä hetkellä tehdään, mihin suuntaan YMPn tulisi mennä ja yhdistellä YMPtä paljon läheisemmin maaseudun kehittämispolitiikkaan laajemmin ja muihin aluekohtaisiin politiikan aloihin, joita maaseutualueilla on. Kiitos. Monet kiitokset teille kummallekin tämän selvityksen esittelystä. Uskoakseni on kysymyksiäkin tähän kollegoilta. Meillä on joitakin puheenvuoropyyntöjä. Ensin kollega Buda. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Mulțumesc. Uh, Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää asiantuntijoita esityksestä. Totta kai nämä ovat kysymyksiä, joista me olemme perillä, koska elämme todellisessa maailmassa ja puhumme viljelijöiden kanssa. Kuitenkaan missään tässä esityksessä ei löydy ratkaisua siihen, miten korvataan inhimillisiä resursseja, koska se on todellinen ongelma tällä hetkellä. Me puhumme työvoimasta tiloilla. Ja nyt kun tehdään tätä uutta yhteistä maatalouspolitiikkaa, puhumme mahdollisuudesta siihen, että viljelijät eivät saa enää tukia, jos he harjoittavat muuta toimintaa viljelytoiminnan maatalouden ohessa, mutta maat, työvoimakysymys on hyvin tärkeä. Voimme nähdä, että nyt nuoret ihmiset eivät enää halua mennä maaseudulle, eivät halua ryhtyä maanviljelijöiksi. Ja nuorten viljelijöiden ohjelma on törmännyt rajoihinsa. Kysyisinkin siksi, onko mahdollista tuodaan työvoimaa Euroopan unionin ulkopuolelta, voisiko se olla ratkaisu? Te puhuitte siitä, että koneellistetaan toimintaa ja että tapahtuu tällainen teknologinen tason korotus, se on välttämätöntä, kyllä sekin. Edustaja Jaar. Ja, vielen dank. Kiitos tästä selvityksen esittelystä. Ja siinä otettiin esille monia ongelmakokonaisuuksia. Kuulun niihin, jotka eivät pidä periaatteessa huonona mm, tällaista rakennemuutosta. Me, meillä on Saksassakin työvoimapula, etsimme opettajia, poliiseja, vanhustenhoitajia, kaikkea mahdollista, joten välttämättä tavoitteena ei tarvitse olla se, että on prosesseja yhteiskunnassa, jotka ovat mahdollisimman työintensiivisiä, jotka säilytetään, koska ihmiset haluavat elää mukavaa elämää on kuitenkin olemassa tietty tavoite ristiriita yhteisen maatalouspolitiikan osalta suhteessa talouspolitiikkaan. Meillä on kaikkein pienimpiä yrityksiä yrityksiä, jotka saavat tukea. Ja tätä pitäisi katsoa hiukan eri kannalta kuin vaikka sosiaalirahastoa. Tässä on kysymys siis siitä, että yhteisen maatalouspolitiikka ei heijastu, tässä, siinä heijastu se tämä tavoite, jota on olemassa – Siis nyt kuitenkin ne, jotka uudelleen ryhtyvät viljelijöiksi, mitä voimme tehdä, jos me haluamme ihmisiä, jotka haluavat todella harjoittaa maataloutta, silloin heille pitää myöskin antaa mahdollisuus siihen. Voidaan tietysti kuvata esteitä siitä, miksi tämä ei ole niin suosittua. Begin Afra. Edustaja Afra. Mulțumim foarte mult pentru acest studiu foarte e, interesant. Kiitos puheenjohtaja. Hyvin mielenkiintoisia ja hyödyllisiä esityksiä kuulimme juuri. Haluaisin nostaa esille paradoksen, nimittäin sen, että viljelyala pysyy ennallaan, kun taas meidän on ruokittava aina vain kasvavaa väestöä. Näin ollen maan maatalouden on oltava entistä tehokkaampaa. Sitten me puhumme uusista sukupolvista maanviljelyksen parissa. Haluaisinkin kysyä, missä näette tavallaan ratkaisun avaimet Minkälaisia olisivat uuden yhteisen maatalouspolitiikan vaikutukset äh, esimerkiksi Romanian kaltaisessa maassa? Äh, meillähän on hyvin erilaisia taustoja. Äh, on sekä pieniä tiloja että suurempia, suuria tiloja. Ja kolmanneksi haluaisin kysyä, Onko tehty tutkimusta niistä tiloista, jotka ovat viimeisen 50 vuoden aikana luopuneet viljelyksestä ja miksi näin tapahtui? Kiitos. Kiitos. Edustaja Olekas. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset puhujille. Tämä oli mielenkiintoinen esitys. Oletan, että voimme yhdessä todeta, että monet nuoret eivät idealistisista syistä jää maaseudulle, koska luonto on niin kaunista. Siellä halutaan kuitenkin modernia teknologiaa käyttöön ja samantyyppistä elämänlaatua kuin kaupungeissa. Ilman tällaista tarjontaa maalle ei haluta jäädä. Moderni teknologia on usein kallista. Niin kallista, ettei perhetiloilla ole siihen varaa, ja näin ei selvitä kilpailusta. Maatalouspolitiikan pitäisi keskittää enemmän huomiota tähän ja myös yhteistyöhön. Perheyritysten ja myöskin osuuskuntien. Näin saadaan ehkä myös modernia teknologiaa. Edustaja Soitrova. Eh, Minä haluan kiittää teitä tästä selvityksestä ja katson sen suosituksia, jotka siellä on esitetty. Esityksessä te ensimmäisenä kohtana mainitsitte, että tarvitaan näkymiä, selkeitä tavoitteita maatalouspolitiikalle. suosituksia oli kaiken kaikkiaan 12, mutta oikeastaan tämä ei ole kuitenkaan niistä ensimmäisiä. Jos me haluamme säilyttää maatalouden hengissä, haluamme tukea perheyrityksiä, jos me halua, että maatalouden harjoittajat tulevat yhä ikääntyneemmiksi, jos haluamme kehittää maaseutua, silloin meidän täytyy olla mukana tässä osallisena siinä, koska tässähän on taaksepäin menevää kehitystä. Jossakin vaiheessa tilanne on se, että perheyritykset eivät enää uudistu, jos emme me auta niitä. Tämän pitäisi olla etusijalla. Meidän täytyisi tukea tällaisia perhetiloja. Ja sitten välineistä. Niiden täytyy olla tätä vastaavia. Tähän olette puhunut myös tuloista, joita syntyy näillä tiloilla. Mutta jos te ette halua, että on miksi opettajapulaa, niin silloin täytyy korottaa tuloja. Jos te haluatte, että viljelijät jatkavat toimintaansa, silloin myöskin heidän tulojensa täytyy kasvaa. Tuet ovat tärkeitä, tuki on tärkeää, mutta oikeastaan tässähän vain pehmennetään niitä tappioita, joita syntyy. Maatalouden täytyy olla kannattavaa. Senhän pitäisi olla ensisijainen kysymys. Ja siksi kysymykseni, ettekö te nyt haluaisi tätä viljelijöiden ikääntymistä – verrata siihen, millaisia ovat tulot yksittäisissä jäsenvaltioissa. Ehkä tähän tarvittaisiin jopa oma selvityksensä. Ja jos ette tekisi tällaisia tapauskohtaisia selvityksiä, se olisi hyvä, vaan että kävisitte lävitse kaikki 27-28 jäsenvaltiota. Edustaja Ropee. Mm, ja tauschen. Uh, ja, vielen Dank für die Studie. Kiitos paljon tästä tutkimuksesta, joka oli todella jännittävä mielestäni. Minun on sanottava, että emme saa unohtaa sitä, että on niin vähän nuoria viljelijöitä. Monet lähtevät siksi, että eivät saa hankittua riittävästi viljeltävää maata. JMP-maksut ovat myös siinä mielessä epäreiluja, että tuetaan suur tiloja eikä nuoria. Tarvitsemme kuitenkin monimuotoisuutta ja pientiloja myös. Ei ainoastaan elintarvikkeiden monimuotoisuuden tai verojen takia, vaan siksi, että me tarvitsemme myös infrastruktuuria, tarvitsemme asukkaita, meillä ei ole kouluja enää maaseuduilla ja niin edelleen, koska on syntynyt liikaa näitä suurtiloja. Jos haluamme tehdä jotain tukeaksemme maaseudun kehitystä, niin silloin meidän on pakko tukea juuri monimuotoisuutta, koska se on meille välttämätöntä. Eikä voida ajatella, että viljelijät jäävät jumiin näihin tukiaisiin, ovat niin riippuvaisia, että eivät pysty muuten kehittelemään toimeentuloa. Minusta on selviä, että tarvitaan, kun ajatellaan ympäristön suojelua, eläinten suojelu, ilmasto-ongelmia, monimuotoisuutta. Siksi tarvitaan pienimuotoista viljelyä. Dank, kollegin. Kiitos. Edustaja Motla. Dank. Kiitos. Ensimmäinen vaikutelma tässä selvityksestä on se, että se on hyvin laaja ja samaan aikaan myöskin hyvin syvälle menevä. Kiitokset siitä. Tulen Saksasta ja vaikka Saksassa tilanne on suhteellisen hyvä, mutta vaikka ju, juuri siksi ehkä, että meillä menee niin hyvin, meillä on toisenlaisia esteitä, joista te tänään ette puhuneet. Meillä nimittäin on tunnelma ja kampanja, joka suuntautuu viljelijöitä vastaan. Tämä on summittaista ja se suhta, siinä tämä kohdistuu eläinten hoitoon ja siihen, miten käytetään suojelutorjunta-aineita ja miten lannotetaan. Ja maatalouden tuki on todellakin aivan äh, tunnelmat ovat aivan pohjillaan ja viljelijät menevät kadulle, osataan mieltä. Ja kysymys todellakin on, joka he esittävät, on se, että haluatteko te ylipäätään enää, että meitä on ja pitää, pitäisikö meidän luopua tiloista. Ja tämän kysymyksen esittävät todellakin eniten nuoret viljelijät, jotka eivät enää halua hyväksyä sitä, että heillä on paras koulutus, mitä koskaan on ollut tällä alalla, mutta siitä huolimatta työsvälineissä ja kansalaisjärjestöt asettavat heidät jatkuvasti häpeäpaaluun. Onko tämä este myös otettu huomioon teidän selvityksen, koska se on se, mikä minua huolestuttaa kaikkein eniten. Kiitos. Edustaja Tarabella. Aivan niin kuin monet muut. Minäkin arvostan kovasti teidän tekemänne selvitystä. Se on mielenkiintoinen. Eurooppalainen viljelys on hyvin moninaista Meillä on erilaisia maita. Äh, olemme nähneet, että modernissa yhteiskunnissa maanviljelyksen osuus äh, vähenee jatkuvasti ja näin jatkossakin käy Ruomassa, Puol- äh, Romaniassa ja Puolassa merkittävissä viljelymaissakin. Kävin lävitse tätä tutkimusta ja totesitte, että todellisuudet ovat siellä hyvin alueellistuneita. Tässä esimerkiksi Korsika. Onko olemassa havaittavissa jotakin keskeisiä avainsanoja sen suhteen, miksi työllisyys sitten on kasvanut näillä tietyillä alueilla. Onko siellä jotakin tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, että maatalousalan työpaikat kasvavat, lisääntyvät? Kollega Ristov. Edustaja Ristov. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on erittäin kiinnostava tutkimus. Olemme nähneet kyllä huolestuttavia trendejä. Bulgaria ei ollut ihan tämän kertomuksen keskiössä, mutta olemme nähneet myös sen, että Italiassa esimerkiksi käytetään hyväksi kovasti bulgarilaista työvoimaa – on hyvin tärkeää pyrkiä huolehtimaan siitä, että voidaan taata työllisyyden jatkuminen maatalousalalla. Ongelmana on pimeänä tehtävä työ. Ja maatalousalan tukien pitäisi olla – suoraan yhteydessä siihen, että toimitaan vastuullisesti myös vastuullisina työnantajina, eikä käytetä väärin hyväkseen työvoimaan. YMPn uudistuksessa oli tämän suuntaisia tarkistuksia, joita ei kuitenkaan hyväksytty. Toivon, että nykykomissio tekee parhaansa, jotta voidaan tukea oikeaa suuntausta. Edustaja David. Já bych si dovolil mít několik poznámek, zejména eh, nesouhlasím. Muutama kommentti. Ensinnäkin olen eri mieltä siitä oletuksesta, että elämä maaseudulla ei olisi houkuttelevaa. Tsekin tasavallassa olemme havainneet, että suurimmissa kaupungeissa äh, väki pikkuhiljaa vähenee, koska siellä elinkustannukset ovat niin korkeat. Turvallisuus yleisesti on heikompaa kuin pienemmissä paikoissa. Hyvinvointia ikään kuin ei ole riittävästi. Meluakin on liikaa. Monet nuoret muuttavat sitten maaseudulle. Kyse onkin siitä, löytyykö sieltä työpaikkaa. Joskus kun tilannetta tutkitaan, niin sitten äh, tilanne ikään kuin lohkotaan pienempiin yksiköihin ja äh, perehdytään näihin, mutta unohdamme ikään kuin kokonaiskuvan. Kokonaiskuvassa on se, miten työvoima jakautuu ja miten edistystä saadaan aikaiseksi. Yritämme puuttua nimenomaan tähän ilmiöön. Pientilan omistaja pientilallinen ei varmaankaan voi olla samanaikaisesti teknologiaespertti, tilinpitäjä, autokuski ja mitä kaikkea. Eli aina täytyy jollakin tavalla työ jakaa ja toiminnot täytyy jollakin tavalla järkeistää. Nykyään harrastetaan niin sanottua täsmäviljelyä – ja siinä tarvitaan todellakin osaamista ja siihen tilanteeseen varmaankaan ei päästä, jos jatkossakin toimitaan tukien kautta näillä pienillä tiloilla. Kiitos. Edustaja Ropei. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on todellakin hyvin mielenkiintoinen raportti ja myös hyvin realistinen esitys tilanteesta. On valitettavaa, että tilanne on huono eikä tule paranemaan. Jossakin maissa, esimerkiksi Saksassa, on ryhdytty useampiin toimiin siitä huolehtimiseksi, että viljelijät voisivat paremmin. Ja herra puheenjohtaja, ehkä meidän tulisi esittää tästä kysymys myös täysistunnossa ja käydä siellä keskustelu tästä niin, että koko parlamentti ja koko Eurooppa kuulisivat, mikä tilanne todella on maatalouden alueella. Täällä aivan oikein on todettu, että maatalous muuttuu, että maaseutu muuttuu ja että täytyy ryhtyä toisenlaisiin toimiin, jotta ylipäätään saa tuloja. Jos katsoo sitä, miten tilanne aiemmin oli 1950- ja 60-luvulla, jolloin oli paljon enemmän ihmisiä maatalouden piirissä. Ja nyt näkee tilanteen, niin tulevaisuudessa, tulevaisuudessa tilanne tulee olemaan vielä synkempi kuin nyt. Ja tilanne heikkenee, jos me ajattelemme myöskin monivuotista rahoituskehystä vastaisuudessa, mikä tulee olemaan tilanne vuoden 2025 jälkeen, jos tämä kehitys jatkuu edelleen tähän suuntaan. Meidän pitää kantaa tästä oma vastuumme, osoittaa muille kollegoille, miksi tämä ei voi jatkua näin. Sitten tarttuisin siihen, minkä te mainitsitte, että työn täytyy kannattaa. Katsokaapa nyt maataloutta Liettuassa. Liettuassakin maatalous muuttuu. Me tuotamme viljaa kolme kertaa enemmän kuin itse kulutamme. Siksi, että tämä toimii meidän maassamme hyvin, tarvittava teknologia on olemassa, tähän asti on ollut myöskin työvoimaa, mutta porsaanian osalla, osalta tilanne näyttää aivan toisenlaiselta. Siellä saamme vain puolet maataloudessa tuotettua siitä, mitä, mikä on kulutus. Sama koskee myös maitoa. Ja aivan oikein totesitte, että ehkä ehkä tästä voitaisiin tehdä ehdotuksia. Miten voitaisiin huolehtia siitä, että syntyy tuloa? Miten voidaan huolehtia siitä, että maaseutu pysyy hengissä? Edustaja Jyrgel. Panie Przewodniczący, ja chciałem zadać pytanie do tego fragmentu wypowiedzi. Puheenjohtaja, minulla olisi kysymys. Meille esitetyn selvityksen jälkeen. Kyse on varojen jakautumisesta. Yhteisellä maatalouspolitiikalla tulisi tukea viljelijöitä, maaseudun kehittämistä ja tukea muita politiikan aloja. Myös muilla politiikan aloilla tulisi olla käytössä nämä samat tavoitteet. Ennen kaikkea Maatalous, maatalouden alalla meillä on paljon innovointia, se vaatii uutta osaamista, taitotason kohottamista. Jatkossa varmasti yksi tärkeistä aihealueista on kohesiopolitiikka ja muut politiikat, jotka voisivat tukea maatalouspolitiikkaa ja maaseutua. Haluaisin kuulla, mitä mieltä olette tästä ja mm, ennen kaikkea tulojaosta. Kollegin Schmidbauer. Edustaja Schmidbauer. Kiitos puheenjohtaja. Monet kiitokset eh, tästä katsauksesta. Minä tulen Itävallasta ja minä olen ollut kunnanjohtaja, joten minä en ole pelkästään viljelijä, maatalouden ja tätä kautta myöskin maataloudesta kiinnostunut, mutta myöskin maaseudusta. Ja pitää ajatella asiaa eurooppalaisesti, niin pitäisi puhua silloin myöskin aluesuunnittelusta. Jos me haluamme, että nuoret ihmiset ovat valmiita ottamaan haltuunsa yrityksen, silloin aluesuunnittelun täytyy nousta esille. Jatkuvasti tulee konflikteja. Itävallassa kysymys ei ensisijaisesti ole siitä ongelmasta, etteikö olisi vetoa maaseudulle, mutta kunnat joutuvat myöskin sopeuttamaan infrastruktuuritoimensa ja huolehtimaan siitä, että ei synny konflikteja. Toisaalta pitää suojella asukkaita, mutta meidän pitää myöskin suojella viljelijää. Kaikki se, mikä liittyy tallirakennuksiin ja hajuihin ja muuhun, tämähän merkitsee sitä, että totta kai nuoret ihmiset joutuvat miettimään sitä, täällä on puhuttu jo markkinahinnoistakin, jota me aika ajoin pyrimme hiukan myöskin ohittamaan, hiukan viljelijöitä tämän. Mutta tämä aluesuunnittelu on asioita, pitäisi ehdottomasti ajatella myös samaan aikaan, koska kaikki mitä rakennetaan ei välttämättä ole sellaista, että sitä voidaan hyödyntää maataloudessa ja luonnossa. Edustaja Saa. Merci beaucoup, président. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä selvityksen esittelystä. Suurin rikkaus, joka on menetetty, on ne miehet ja naiset, ne tilalliset viljelijät, jotka ovat kadonneet tältä alalta hienosta ammatista. Tässä keskustelussa on noussut esille tilojen koko. Mielestäni tilan koko ei sinällään ole ongelma, vaan pikemminkin se, kuinka moni toimii, kuinka monta viljelijää äh, on töissä näillä tiloilla. Eli jos pienet tilat äh, asetaan vastakkain tässä suurten kanssa, niin minusta tässä ei ole juurikaan järkeä. Me tarvitsemme kaikkia maailman viljelijöitä tällä hetkellä ruokkimaan maailman ihmiset. Eli ei pidä tehdä sitä virhettä, että asetamme tässä yhdet toisia vastaan aivan niin kuin Mark Tarabella sanoi, pitäisi pikemminkin pyrkiä yhdistämään se lisäarvo, joka saadaan tietyltä tilalta suhteessa äh, viljelijöiden määrään, siihen onko järkevää toimia näin, että asetetaan vastakkain pienet ja suuret. Aktiiviset viljelijät tarvitsevat äh, hieman enemmän tunnustusta, niin sitten saamme yhteisen maatalouspolitiikkaan jonkinlaista järkeä. Lopuksi edustaja Tomasic. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitokset tästä alustuksesta. Minulla on tässä vähän avoimuusongelma. Minun mielestäni maissa, jos eletään kommunismin jälkeisiä aikoja, ollaan todella tyytymättömiä – maa kuului ennen valtiolle. Ja nyt se jaetaan osittain, myydään tukiaisten kerran ja heti kun sen saa hankittua, se ei oikeastaan kiinnosta. Siitä ei huolehdita eikä mitään avoimuutta ole. Eli miten voitaisiin saada jäsenvaltiot ja komissio huolehtimaan avoimemmasta työskentelytavasta, koska kun nuoret katsovat tilannetta ja toteavat, että ne, joilla on enemmän rahaa tai ovat hallitusta lähempänä, ehkä pääsevät etenemään ja nuoret kärsivät tästä tilanteesta ja jättävät maaseudun. Miten voitaisiin saada oikeudenmukainen sen järjestelmä? Kiitos ja nyt oli joitakin kysymyksiä, mutta ennen kuin menemme vastauskierrokseen, haluaisin antaa puheenvuoron vielä komission edustajalle siitä, miten se näkee tämän selvityksen. Kiitos. Thank you, uh, thank you. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Tämä selvitys on hyvin mielenkiintoinen. Se on hyvin perinpohjainen arvio. Ja me totta kai havaimme, että on monia kehitystä ohjaavia tekijöitä ja muuta haasteita, joita olette havainneet, mutta kun tuonne keskustelua on selvää, että maataloudessa oleva työllisyys tulee olemaan hyvin tärkeä sektori työllisyyden osalta nimenomaan maaseudulla. Ja haasteet, jotka te otitte esille, mekin pyrimme tarttumaan niihin YMPn uudistusehdotuksessa, mutta haluaisin tämä muutaman lyhyen ajatuksen siitä, miten nämä ongelmat, joita te olette tänä aamuna ottaneet esille ehm, näihin YMPn uudistuksen ehdotuksiin, ennenkin, etenkin kysymys siitä, miten voitaisiin yhdistää kaksi pilaria, miten saadaan aikaan johdonmukaisemmat puitteet, antaen jäsenvaltioille mahdollisuuden tehdä strategista suunnittelua niiden interventioiden osalta, joita ne harjoittavat, ja siinä, sen osalta, miten ne käyttävät YMP-rahoitusta. Tähän liittyy myöskin tämä sukupolvenvaihdos, jossa arvio, jonka olemme tehneet, joka on johtanut ehdotuksiin, ja myöskin se arvio, jonka olemme julkaisseet tänä syksynä sukupolvenvaihdoksesta – yhteisessä maatalouspolitiikassa, siis siitä, miten se voidaan paremmin hoitaa ja arvio todellakin on se, että meidän pitää varmistaa se, että käytämme tietyn määrän varoja sukupolven vaihdokseen, jotta jäsenvaltiolle jää sitten enemmän vapautta suunnitella sitä, miten se paremmin voidaan tehdä ottaen huomioon paikalliset olosuhteet. Tilannehan on hyvin erilainen eri jäsenvaltioissa ja eri alueilla, kuten hyvin nousi esille esityksessä tänä aamuna – sen lisäksi on myös kansallisia toimia, jotka vaikuttavat nimenomaan tähän sukupolvenvaihdokseen. Yksi asia, joka mainittiin, on myöskin luottojen saatavuus. Haluaisin korostaa tässä myös komission työtä yhdessä Euroopan investointipankin kanssa niin, että annetaan enemmän luotonsaantimahdollisuuksia nuorille viljelijöille. Haluaisin myöskin tarttua itse innovaatiokumppanuuteen – innovaatiokumppanuuteen, jolla pyritään viemään eteenpäin innovaatioita myöskin tilojen tasolle. Korostaa myöskin näitä haasteita, jotka on mainittu tässä selvityksessä. Nimittäin me pyrimme tällä ohjelmakaudella yhteisen maatalouspolitiikan osalta ja maaseudun kehittämisen politiikan osalta luomalla yhteyden horisontti 2020 tutkimukseen. Tämä on avainkysymys ajatellen myöskin tulevaisuutta – koska työllisyys maaseudulla, joka on yhteydessä tiloihin ja monimuotoisuuteen, merkitsee sitä, että keskitytään myöskin biotalouteen, käyttäen luonnonvaroja laajemmassa mielessä. Ja olen varma siitä, että tulevina kuukausina tullaan puhumaan kovasti eurooppalaisesta vihreän kehityksen sopimuksesta, ja täytyy katsoa, miten tämä siihen sopii sitten ja missä yhteinen maatalouspolitiikka voi osaltaan antaa panoksensa siihen. On myös muita alueita, joilla YMP ja uudistukset pyrkivät tarttumaan haasteisiin, joita on sitten ajatellen sitä, miten voidaan uudelleen jakaa maksuja keskittyen erityisesti perhetiloihin. Ja haluan vain mainita tämänkin erikseen. Ja lopuksi yksi tehtävä, joka uudella komissiolla on, on kehittää myöskin näkymiä maaseudulle. Tulee komissio, jäsen, joka vastaa maataloista, varapuheenjohtaja suitsanalaisuudessa tulee myöskin tarttumaan näihin ikääntyvän väestön kysymyksiin. Nämä ovat kysymyksiä, jotka ovat hyvin olennaisia, jotka ovat olleet esillä tänä aamunakin. Tämä selvitys olemaan hyvin suuri panos siihen keskusteluun, jota tästä asiasta tullaan käymään. Kiitos. Kiitos komissiolle omasta puheenvuorostaan. Ja nyt saanen antaa jälleen kerran puheenvuoron teille, niin että voitte vastata esittyihin kysymyksiin. Meillä on vielä hiukan aikaa. Um, so should I go one by one or do you want... Tehdäänkö kysymys kerrallaan vai jonkinlaisen yhteenvedon? Okay, good. I think that... No minusta tuntuu, että Aiheita oli moniakin ja toisaalta esititte osittain samoja kysymyksiä. Nuorista viljelijöistä puhuttiin paljon siitä, miten saada nuoret pysymään maanviljelyksen piirissä. Ja pitäisikö, jos riittävästi ei ole omasta takaa työvoimaa, hakea sitä ulkomailta. Itse asiassa vain noin 5 prosenttia työvoimasta tulee ulkomailta, alle 2 prosenttia EUsta ja noin kolme EUn ulkopuolelta. Mutta kasvavan trendin olemme huomanneet siinä, että yhä enemmän siirtolaisia tulee EUn alueen ulkopuolelta. Usein siksi, että tämä työvoima on halvempaa. Ja meidän pitäisi kyllä tukiaisten kanssa tai ilman ottaa huomioon se, että huolehditaan meidän työstandardiamme noudattamisesta. Jonkinlainen ratkaisu tarvitaan kausien aikana kausityöntekijöiden muodossa, ehkä silloin kun työvoima ei maaseudulta löydy. Ja toinen kysymys liittyi siihen, tarvitaanko esimerkiksi sosiaalirahastoa pienille tiloille. Eli ajatellaan, että näitä kysymyksiä ei hoideta ainoastaan YMPn kautta, vaan muun politiikan muiden ohjelmien kautta. Aivan varmasti. Monilla tutkimillamme alueilla, esimerkiksi Romaniassa, on myös Euroopan sosiaalirahasto mukana tukemassa – esimerkiksi maatalousalan koulutuksen järjestämisessä. Mutta kyse on taas siitä, että tätä ei ehkä aina ole saatu yksilöityä alueen tarpeisiin. Ympin piirissä maaseudun kehittämisasioista päätetään kansallisella tasolla, mutta tässä voidaan puhua hyvin täsmällisistä erillisistä tarpeista alueiden osa-alueilla. Joillain alueilla ehkä ei ole oikeita kouluja esimerkiksi. Eli monenlaiset kysymykset tulevat tässä esiin. Eli nyt todella tarvittaisiin molempien pilareiden osalta sitä, että voidaan sopeuttaa toimialueen tarpeisiin. Tämä on tietenkin hankalaa, kun YMP on unionin politiikkaa, mutta mahdollisimman suuren joustavuuden turvaaminen olisi avain asemassa ainakin niiden viljelijöiden mielestä, joita me kuulimme. Ja miten saataisiin uusia alalle mukaan? Vaihtoehtoja on paljon. Maaseudun kehittäminen laajemmin on yksi asia totta kai. Tulosta, kun puhutaan totta kai itsestään selvästi tuloon liittyvät kysymykset liittyvät ratkaisuun. Ja lisäksi pitäisi erotella, kun puhutaan uusista tulijoista, onko kyse niin sanotusta nuorista tai vähän vanhemmista – niille, jotka tulevat uutena maatalousalalle, on ihan erilaiset tarpeet. Esimerkiksi investointien yhteydessä, jos puhutaan uusista tulijoista, niin on katsottava, mikä on uusien tulijoiden profiili ja mitä tarpeita heillä on. Eroja on paljon. Ja sitten maatalousalueen, viljelyalueen kysymys tarvitaanko enemmän tehotuotantoa, jotta maataloustuotantoa syntyisi enemmän. Tämä kysymys liittyy jo sitten Romaniaan ja sitten pohdittiin sitä, onko katsottu, ketkä viljelijät jättävät maanviljelyksen kokonaan. Me olemme tutkineet näitä lähdön syitä, jotka ovat hyvin vaihtelevia. Mutta sitten on myös tällaisia uusia yrityksiä. Voidaan nähdä, viiden vuoden ajalta, että erittäin monet jättävät alan, eli odotukset eivät toteudu. Esimerkiksi usein tämä liittyy hyvin matalan tulotasoon ja elämänlaadun matalaan tasoon. Se liittyy julkisiin palveluihin totta kai erityisesti nuorten tulijoiden osalta. Jos perheelle on hyvin vähän mahdollisuuksia, niin tämä on toinen – tekijä, joka vaikuttaa siihen, että jätetään maatalousala kokonaan. Ja sitten kysyttiin hyvin nuorista, jäävätkö he alalle. Kysyttiin teknologian korkeasta hinnasta ja voitaisiinko saada yhteistyötä suurten ja pienten tilojen välille. Hyvä kysymys yhteistyöstä. En oikein tiedä, miten paljon tällaista on. No, pienten tilojen kesken on osuuskuntia totta kai, ja niitä voidaan pitää hyvinä ratkaisuna, mutta usein siis pientilojen kesken. Eikä puhuta aina vain maataloustuotannon yhteistyöstä, vaan puhutaan tästä lisäarvosta, josta puhuttiin ennen. Monimuotoisuuden lisääminen jalostus- ja markkinointivaiheessa, kun puhutaan esimerkiksi asemasta – koko hankintaketjussa ja paikallisista markkinoista. Mutta minun on sanottava, että kun yhteistyöstä puhutaan pienempiä ja suurempien välillä, en ole oikein varma. Suositus numero yksi, eli miten voidaan pysäyttää tämä kehitys. Per, perhetilojen pitäisi olla tärkeimpinä ja tarvitaan enemmän tukea. Pitäisi katsoa ikääntymistä ja tuottavuutta. Onko tätä yhteyttä tutkittu? Siihen on vastattava, että emme tutkineet. En voinut tietenkään esitellä kaikkia tuloksia. Monenlaisia yhteyksiä ja korrelaatiota on, mutta ei tässä yhteydessä varsinaisesti, koska tämä on hyvin riippuvaista siitä, minkälaiset olot kaiken kaikkiaan kyseisillä alueilla on. Ei ole ihan selkeää tällaista korrelaatiota EUn tasolla – viljelijän iän ja näiden eri tekijöiden osalta, lisääntyykö vai vähentyykö työllisyys. Näistä no, trendeistä voimme jotain sanoa, mutta sitten mainitsette, onko olemassa vain yksi joku keskeinen syy. Ei ole välttämättä Ja sitten kysymys siitä, tarvitaanko pienimuotoista viljelyä ja miten nähdään ristiriita pienten ja suurten kesken. No, tämä liittyy tietenkin myös yhteiskunta- ja osuuskuntakysymykseen. Emme me sano, että pitäisi vastustaa, mutta kapasiteetti on eri kokoisilla tiloilla hyvin erilainen. Emme näe ehkä paljon yhteistyötä, mutta näemme, että suuret tilat saattavat ostaa itselleen pienet. Uusi ikään kuin trendi tai mahdollisuus uuteen YMP liittyen voisi olla ehkä yhteistyö eri kokoisten tilojen välillä. Tätä voitaisiin varmasti tutkia, kerätä tietoja ja tutkia keskustella enemmän tietenkin poliittisella tasolla. Ja sitten Saksasta tulleet kommentit sitä, että kampanjoidaan viljelijöitä vastaan. Yksi asia, jota olemme tehneet, liittyy Brandenburgin. Ja tämä liittyy siihen, miten voitaisiin käyttää vaikka tiedotusvälineitä tai tosi TVtä esittääkseen me viljelijöiden tilaa. On totta, että tällainen stigmatisoituminen saattaa tapahtua. Imagoa pitäisi parantaa. Maanviljelyksen hyväksyntää. On totta, että painetta viljelijöihin kohdistuu yhä enemmän, kun ajatellaan ympäristön vaikuttavia toimia. Uskoaksemme kannattaisi tulevaisuudessa katsoa sitä, miten voidaan linkittää YMP kestävyys- ja viherryttämyspolitiikkaan. Tämä olisi uusi tapa tuoda lisäarvoa viljelyyn myös näiden uusien käytäntöjen käyttää. Ajatellaan vaikka terveyden hoitokysymyksiä ja niin edelleen. Tässä on varmasti ihan myönteistä, että voitaisiin ankkuroida tälle saralle ja näin parantaa viljelijöiden imagoa. Ja sitten kysyttiin, onko olemassa yhteisiä tekijöitä – jos työllisyys paranee? Lyhyt vastaus tähän kysymykseen on ei näiden tapauskysymysten alueiden osalta. Ei ole mitään yhtä syytä, joka selittäisi työlli- lisätyöllistymisen. Puhuttiin kokonaistyövoimasta. Joskus ehkä nuoria oli enemmän, joskus vanhemmat viljelijät pysyivät tilalla pidempään, joskus puhuttiin osa-aikaisesta viljelystä. Osa-aikainen viljely lisääntyy, täysaikainen vähenee. Tämä liittyy siihen, että no tuo maarekisterikysymys kaiken kaikkiaan on hyvin tärkeä. Mutta kyllä nuoriakin tulee tälle alalle hyvin nuoria, mutta silloin on kyse uudista – yrityksistä, jotka syntyvät uusina. Ei kyse ole siitä, että otetaan uusia tai otetaan vanhoja aloja käyttöön, koska esimerkiksi olisi paljon uusia mahdollisuuksia. Eli tekijöitä on hyvin monenlaisia. Joskus rakennemuutoksia, joskus muita uusia trendejä, jotka liittyvät elämänlaatuun. Tai joskus ihan erityisen tuotantoon, vaikka saarialueella voi olla eri tekijöitä kuin muualla. Ja sitten EUn alueelta tulevien työntekijöiden hyväksikäyttö Italiassa ja muualla. Tämä on tärkeä seikka. Raportissamme on kohta, joka liittyy YMPn yhdistämistä sosiaalisten oikeuden siihen pilariin esimerkiksi ja EUn 2020 strategian sosiaalisiin kysymyksiin kaiken kaikkiaan, että voitaisiin ottaa huomioon sosiaaliset huolenaiheet. Tämä on ihan totta. Tämä koskee myös siirtolaisia, jotka tulevat EUn alueelle. Sosiaalinen ehdollisuus on otettu joskus esiin mahdollisena YMP-maksujen osatekijänä. Eli jotta huolehdittaisiin työehdoista, kunnollisista asuinoloista, turvallisista työoloista. Tämä on hyvin kiinnostava lähestymistapa. Mutta on järjestöt, jotka edustavat viljelijöitä ja työnantajia. On myös sanottu meille, että tämä on aihe, tämä YMP-maksujen sosiaalinen ehdollisuus, joka voitaisiin ottaa pohdinnan kohteeksi. Maaseudulla eläminen ja sen houkuttelevuus, kyllä toistelen yhä uudestaan samaa asiaa. Tämä on hyvin riippuvasta siitä, mistä alasta puhutaan. Maaseudulla voi olla puhtaampaa ilmaa esimerkiksi ja siinä mielessä paremmat elinolot, mutta – saattaa olla puutetta julkisista palveluista tai työpaikoista. Niin. Siirrän puheenvuoron eteenpäin. Two, two points. Kiitos. Ihan vain kaksi asiaa vielä tähän lisäksi. Enkä puhu sen pidempään. Ensin haluaisin korostaa vielä kerran ja olen kiitollinen siitä, että asia nousi Itävallan edustajan puheessa esille. Kyse on äh, viljelymaan käytöstä, maankäytöstä. Siitähän on kyse. Maankäyttö, konfliktit ovat esillä kaikkialla. Juuri tästä syystä käsittelimme eh, myös sukupolven vaihdoksia ja viljelymaan myyntiä, siirtymistä viljelijältä toiselle. Mutta EU-tason suosituksen antaminen on kovin vaikeaa. Mehän tiedämme, että tämä on kansallinen kysymys kun kyse on maanrekisteristä, maankäytön suunnittelusta, niin tämä kuluu kansalliseen toimivaltaan ja eh, se on kuitenkin koko tämän ongelmakentän ytimessä, eli miten eh, tilaa voidaan siirtää seuraavalle sukupolvelle, kenties uusille tulokkaille maatalousalalla. En näe kovinkaan paljon liikkumavaraa siinä, miten EU voisi lähitulevaisuudessa muuttaa tilannetta juurikaan. Jäsenvaltioiden täytyy kantaa vastuunsa ja todeta, että jos halutaan, että nuoret saavat viljelymaata käyttöönsä ja pääsevät mukaan maatalouteen uusilla innovatiivisilla keinoilla, niin sitten tähän on löydettävä ratkaisuja. Sitten toinen kysymys, joka liittyy EU-tasoon ja joka kenties ei tullut kovin selvästi esille, on se, miten me ymmärrämme sen, miten maataloussektori linkittyy koko maaseutu taustaan. Viljelytulot ovat tiukassa yhteydessä monien muiden alojen toimintaan maaseudulla. Eli kun pohdimme maataloustukia yhteisen maatalouspolitiikan alaisuudessa, niin todennäköisesti se ei riitä. Se johtaa meidät siihen samaan suuntaan, jota kohti olemme kulkeneet jo viimeiset 2-30 vuotta jos me emme huomioi tukimekanismeja laajemmin, tällä mainittiin esimerkiksi se, miksi kohesiorahasto ei vastaa näistä sosiaalista kysymyksistä maaseudulla. Se on aivan oikeutettu kysymys. Me suhtaudumme eri tavalla maaseudun kehittämiseen me tarvitsisimme integroitua lähestymistapaa, joka kattaisi koko maatalousyhteisön niin, että YMPn ajatukset ja maataloustuotannon tukeminen ja laajempi maatalouden lisäarvo huomioitaisiin myös muilla aloilla. Vain tällä tavalla äh, maaseudun houkuttelevuus ikään kuin laajenee. Kyse ei olisi enää vain mukavista maaseudun erityispiirteistä, vaan laajemmista kysymyksistä. Monet kiitokset teille molemmille selvityksen esittelystä ja myöskin kattavasta kysymysten vastaamisesta. Tästä keskustelustakin varmasti huomasitte, että, että me todellakin nyt tarkastelemme tätä uutta yhteistä maatalouspolitiikkaa. Ehdottaisin, että jatkamme esitystän kohtaan 10, eli agrivaliokunnan koordinaattoreiden suositusten hyväksyminen. Ne on teille eilen lähetetty. Jos ei ole huomautettavaa niihin, ne näin on hyväksytty. Ja nyt ehdottaisin, että tarvitsemme muutaman minuutin tauon ennen kuin siirrymme susikuulemiseen. Haluan kuitenkin sanoa, että jos unohdin, että meillä on täällä kaksi vedellä täällä on opiskelijoita Solvein yliopistosta, ovat edustaja De Castron vieraita, tervetuloa, ja vierailijaryhmä jos oikein olen saanut tietää, on erityisesti susikuulemista varten tullut edustaja Dorfmanin vieraita Etelä-Tirolista. Edussa on äh, kunnanjohtaja Sula. Ja nyt pidämme muutaman minuutin tauon kello 10.30 ja sitten me yhdessä vetoomus- ja ympäristövaliokunnan kanssa toteutamme tämän susikuulemisen.

Good morning every... Hyvää huomenta kaikille. Pyytäisin teitä istuutumaan, jotta me aloittaa kuulemisen. Olen hyvin iloinen siitä, että voin toivottaa kaikki teidät tervetulleeksi ympäristövaliokunnan nimissä tähän yhteiseen kuulemistilaisuuteemme, jonka aiheena on susikannan uudelleenarviointi Euroopan unionissa. Ennen kaikkea vetoomuksen es- esittäjät ja kuusi asiantuntijaa, jotka ovat täällä tärkeässä kuulemistilaisuudessa. Me haluaisin myös kiittää vetomusvaliokuntaa ja maatalousvaliokuntaa hedelmällisestä yhteistyöstä, joka on johtanut tämän tapaamisen järjestämiseen. Pyydän, että huomioitte, että tulkkaus on käytössäni ja ystävällisesti pyytäisin puhujia, jotka käyttävät tällä puheenvuoron, olemaan puhumatta liian nopeasti, jotta tulkkaus voi toteuttaa parhaissa mahdollisissa oloissa. Jäsenet, jotka haluavat esittää kysymyksen, voivat pyytää alustuksen aikana puheenvuoroa kättä nostamalla. Kuten kaikki tiedämme, maailmanlaajuinen biodiversiteetin katoaminen on yksi suurimmista huolenaiheistimme tänä, näinä aikoina. Biodiversiteetti biodiversiteetti- ja ekosysteemipalveluyksikkö on osoittanut, että luonnosta katoaa lajeja ennen näkymätöntä tahtia. Euroopan tasolla toiveena on pysäyttää biodiversiteetin katoaminen vuoteen 2020, mutta siihen ei päästä. Maailmanlaajuisesti biodiversiteetti kukkuus Kiinassa ensi vuonna on yksi viimeisistä mahdollisuuksistamme pysäyttää hälyttävä lajien tuhoutuminen. Euroopan unionin on kuljettava etunenässä tässä prosessissa ja huolehdittava siitä, että luonnonsuojelua tuetaan ja lajien suojelua maailmanlaajuisesti. Suurpedot, kuten susi, ovat osa meidän luontoamme. Susi aikoinaan katosi suurilta osin Euroopasta ihmisten metsästyksen ja Laaritilan katoamisen takia, mutta nyt susi on väitellen palannut alueelta, jolta se on ajettu aikaisemmin pois. Suden palaaminen Eurooppaan on yksi esimerkki luonnonsuojelun ja luontodirektiivin vaikutuksista. Euroopan komissio on ollut hyvin vankkana luontodirektiivin uudelleen tarkastelussa ja aikaisempi komission jäsen Vella puhui hyvin tiukasti suden suojelemisesta aikaisemmin tänä vuonna. Hän sanoi, että meidän ei pitäisi ainoastaan pohtia suden vaikutusta karjaan tai vaikutusta maatalouteen tai kaikkiin muihin lajeihin, joita suojellaan luontodirektiivin kautta. Hienoa, että uusi komission jäsen hän sanoi, että hän ei ole kovin innostunut muuttamaan tätä linjaa. Kaikki ne lajit, joita suojellaan EU-lainsäädännön kautta, saavat suojan hyvistä syistä. Sen sijaan, että pyritään metsästyksen kautta puuttumaan suurpetoihin. Meidän pitäisi katsoa, miten yhteiselo suurpetojen kanssa olisi mahdollista ja miten voidaan samalla suojella – kotieläimiä. Monia menetelmiä on jo kehitelty, jotta yhteisellä suurpettojen kanssa voisi olla mahdollista. Mutta hyvin tärkeää on edelleen se, että tuemme tutkimusta, jotta voidaan pohtia sitä, miten voimme elää edelleen harmoniassa luonnon ja muiden lajien kanssa. Toivon, että tulevaisuudessa löydämme innovatiivisempia toimia – esimerkiksi Alankomaissa ja Lublianan yliopistossa on tehty hyviä innovatiivisia ehdotuksia, joissa mennään pidemmälle kuin aidat tai vahtikoirat. Meillä on kolme paneelia tämän kuulemistilaisuuden aikana ja vain voimme pohtia keskeisimpiä kysymyksiä tässä harmonian etsinnässämme. Ensimmäinen paneeli lähtee liikkeelle siitä, että selvitetään tietoisuuttamme susien levinneisyydestä Euroopassa ja miten voidaan katsoa, miten elinvoimaisia nämä susilaumat ovat ja mikä niiden rooli on ekosysteemissä ja mikä niiden vaikutus on sosiaalisesti ja kulttuurisesti. Toinen ja kolmas paneeli saavat puheenjohtajan ma- maatalous- ja vetomusvaliokunnasta ja silloin katsotaan sitä, miten suden palaaminen on vaikuttanut maatalousalaan. Meidän kolme valiokuntaamme ovat seuranneet suurpetojen palaamista Eurooppaan ja valiokunnat ovat pyytäneet tutkimusta ja nämä kolme tutkimusta löytyvät kokousasiakirjoista. Tämä julkinen kuulemistilaisuus on tärkeä, jotta saamme kattavan käsityksen siitä, miten voimme elää yhteiselossa suurpetojen kuten suden kanssa. Mielestäni on ollut hyvin kiinnostava nähdä ensimmäisten susien saapuminen Alankomaihin yli sadan vuoden tauon jälkeen. Minun mielestäni meidän pitäisi toivottaa tervetulleeksi näiden mahtavien eläinten paluu ja samalla antaa kansalaisille, viljelijöille ja politiikan tekijöille tarvittavat välineet ja riittävä tieto, jotta voimme rauhanomaisesti elää yhdessä näiden eläinten kanssa – nyt kollegani Tatjana saa puheenvuoron ja voi toivottaa teidät tervetulleeksi vetomusvaliokunnan nimissä ja esitellä kaksi vetomuksen esittäjää. Kiitos. Uh, äh, okay, so distinguished expert. Arvoisat asiantuntijat, kollegat, vetomuksen esittäjät, kuulemisen osallistujat. Minulla on suuri ilo toivottaa teidät tervetulleeksi tähän julkiseen kuulemistilaisuuteen, jossa arvioimme uudelleen susikannan tilannetta ähm, myös vetomusvaliokunnan näkökulmasta. Haluan toimittaa terve, toivottaa tervetulleeksi myös ympäristö- ja maatalousvaliokunnan kollegat. Haluan kiittää heitä heidän tekemästään työstä tämän aiheen parissa tähän mennessä. Tässä keskustelussa heidän panoksensakin on tärkeää. me kaikki muistamme ne sadut, joissa susi oli aina Äh, pelottava hahmo. Minä muistan kuuluisan venäläisen laulun, Vysotskin laulun. Nishim Jegirä. They surrounded me, surrounded by... Metsästäjät ympäröivät ja jäljelle ei jäänyt mitään. Toivon, että tässä kuulemisessa kuulemme eh, ikään kuin tämän argumentin molemmat eh, kannat. Ja toivon, että keskustelu johtaa sitten johtopäätöksiin ja toivottavasti suosituksiin myös. Johdantona tähän kuulemistilaisuuteen antaisin puheenvuoron kahdelle vetomuksen esittäjälle, jotka sitten esittelevät eh, omia vetomuksiaan. Meillä on myös muita vetomuksia susikannan hallinnoinnista, kun syntyy ristiriitoja ihmisten ja susien välille. Ensimmäinen vetomus numero 984 vuodelta 2016. Sen on tehnyt Eholos Gista Sana Action ja tässä kyse on Duerojoen eteläpuolella asustavista susista. Tämän vetomuksen meille esittelee Jorge Ege Garay. Buenos días. Kiitos, hyvää huomenta kaikille. Haluan tehdä esityksen Samuel Martin Sosan nimissä ja toimin tässä myös Ecologistas en Action äh, kansalaisjärjestön nimissä. Haluaisin esitellä tämän itse pienen äh, esittelyn tästä yleisistä puitteista, että katsomme seuraavaa lukua, voimme äh, verrata sitä, että sudet ovat lajilta on suojateltu koko Euroopan alueella ja myöskin Espanjassa. Mutta on olemassa sellaisia vaihteluita, jotka johtuvat myöskin Bernin yleissopimuksesta, jotka ovat sitten johtaneet muutoksiin, jotka ovat aiheuttaneet tiettyä ero, eroa siinä, miten sovelletaan tiettyjä direktiivejä. On olemassa maita, joissa susiin kohdistuu erilaisia suojelujärjestelyjä, liitteet 4 ja liitteet 5. Espanjassa on, käytetään kumpaakin äh, suojelujärjestelmää. Ja ne on myöskin äh, Suomessa ja Kreikassa, mutta äh, tästä huolimatta, siis ajatellen Bernin yleissopimusta, kumpikin liite ovat sellaisia, että pyritään suojelemaan siis myönteisesti tätä lajia yhteisön lainsäädännön puitteissa. Myöskin pieni esitys siitä, mikä liittyy tieteelliseen työhön, jota on tehty tästä ja jos on olleet mukana, haluaisin ennen kaikkea tarttua sen pienen asiaan, joka on tämä punainen äh, merkitoli, joka on siis, joka liittyy eri väestöjen, eri kantojen säilyttämiseen ja niiden liittyvien kysymykseen. tämä pieni punaisella ympyröity alue on Castilla-Leonin alue Espanjassa, jossa on noin 50 prosenttia Iberian susien kannasta. kaikissa näissä paikoissa, jossa, jossa on su, su, suojattuja, siellä on tapahtunut tiettyä liikettä, kaikkea geneettisesti, ja kaikki nämä tiedot ovat tietyissä paikoissa, mutta tähän asti – ei ole katsottu laajemmin tätä suurinta e, susikantaa Euroopassa, joka on Iberian, susi, on siis Iberian sudet. Raporttien mukaan ei ole, on tehnyt myöskin Euroopan ympäristövirasto on tehnyt tämä kuitenkin on e, suojelun osalta tilanne on huonotunut ja, ja e, Espanjan tapauksessa, myöskin Espanjassa on tapahtunut kannan vähän osalta tällaista kehitystä. Mutta Espanjan tapauksessa on erityispiirre se, että on tehty tämmöisessä vain kaksi kansallista selvitystä ja, ja on havaittu tällaista kehityksellistä, joita liittyy tähän kannan suuruuteen, joka on hyvin vähän edustavaa. On tapahtunut pientä kasvua näiden ryhmien kasvussa, mitkä siellä on tapauksessa erityisesti, on, on, on, yhteensä 51 ja seuraavassa selvinnässä 63. Tästä herästä kysymys siitä, se, että mitä sitten on tapahtunut tälle Euroopan, läntisen Euroopan suurimmalle susikannalle. Tämä on varmasti niistä kysymyksistä, joita jotkut meistä ovat esittäneet akateemisissa piirteissä ja piireissä ja myöskin tieteellisissä julkaisuissa. Ja kenties se, se vaino, jota jotkin hallinnot harjoittavat Espanjassa susikantoihin, aiheuttaa miksi kuolemista messätyksen kautta. Tämä johtaa siihen, että tämä kan, kannat eivät ole kunnolla elpyneet joen eteläisellä puolella – jaksolla, jaksolla 2012-2014, joten se osa, joka on Portugalissa tästä Iberian susien kannasta, on tiukasti suojeltua. Ja toinen kysymys, joka tästä sen seuraa, on sitten se, että jos on näitä tiettyjä susiryhmiä, että kun on tehty tällainen arvio, Habitat Siinä on osalta, on käytössä, otetaan huomioon taloudelliset ja ekologiset tekijät, erityiset piirteet, jotka ovat olemassa niillä alueilla, joissa sudet tällä hetkellä elävät. Näyttää siltä, että vain 25 prosenttia mm, Iberianiman alueesta, joten Espanjan tapauksessa puuttu yli 300 tuhannesta neliökilometristä, kun voisivat olla voisi olla Espanjaa on nähtävissä myöskin tietyn tyyppisiä kysymyksiä, jotka nousevat esille niillä foorumeilla, joilla olemme käsitelleet tätä asiaa. Kuten lukuisissa tapauksissa on puhuttu siitä, että susikanta on liian suuri Espanjassa. Euroopan komissio esimerkiksi on tehnyt vierailuja voidakseen arvioida sitä, mikä on susien suojelun tilanne – me olemme syvänneet hyvin selkeässä kysymykseen, miten, missä katsotaan, että väitän, että Bryssel avaisi ovet susien metsästämiselle Duodon tällä puolella, ja tämä on se, mitä tiedotusvälineissä nähtävissä. Tämä on myöskin niitä poikkeuksia, jotka ovat habitatismin puitteissa tietojen valossa, valossa kuitenkin. Tämä on, on sellaista valvontaa, joka ei ole selkeästi hallittua, ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä miksi siis Suomessa tapahtuu suurin osa susista, joita on surmattu, niin liittyy se, että tuhotaan kokonaisia laumoja. Näistä sudet monet ovat kuitenkin tavattavissa luonnonsuojelualueilta, esimerkiksi Natura 2000-alueilta. Ja tästä liittyy sitten kysymys siitä, miten käytetään yhteisön varoja ja yhte- yhteisten rahastojen varoja ja yhteistä maatalouspolitiikkaa. Pitäisi katsoa, mitä liittyy tukiin, jotka ovat sidottuja esimerkiksi ympäristön säilyttämiseen ja sitä niin surmattuihin eläimiin, joita näyttää siltä, että hallinnon eivät pysty selittämään, mitä ovat ne vaatimukset, jotka liittyvät niihin ehtoihin, joita liittyvät varojen käyttöön. Ja sitten lopuksi olisi myöskin välittää teille tällaisen loppuviestin. Sudet ovat suojeltu laji ja sudetaloja eivät voi voi olla pelkästään ihmisten hallittavissa. Ja tämä hallinta on tietolevityyn erityisen luonteeltaan sudet siis tiukkaan suojeltu laji, ja susien tappaminen ei tule vähentämään ongelmia yhteiskunnan kanssa, eikä tule parantamaan suvaitsevaisuuttakaan, eikä se tule myöskään eh, edistämään muutenkaan tilannetta, jotka nämä yhteisön direktiivit, niitä ei pitäisi, niitä voida soveltaa, jos tavalla pitäisi noudattaa ehdottoman tiukasti siinä muodossa kuin ne ovat. Kiitos. And, uh, now... Uh, Kiitos. Nyt antaisin puheenvuoron toiselle, toiselle vetomuksen esittäjälle vetomus numero 426 vuodelta 2018. Toista sen on esittänyt Stanislav Bergant, hän on slovenialainen ja hän on esittänyt tämän vetoomuksen luomuviljelijäjärjestön ja 50 muun kansalaisjärjestön puolesta. Ja kyse on riistan ja äh, suurpetojen hallinnoinnista EU-ssa. Kymmenen minuuttia. Olkaa hyvä, voitte esitellä vetomuksenne. Spoštovani poslanci, Prav lepo pozdravljeni, prihajam iz Slovenije. Kiitos oikein paljon puheenjohtajat, parlamentin jäsenet. Tulen Sloveniasta ja haluaisin selittää ensin, miksi olen pyrkinyt hakemaan ratkaisua näihin kysymyksiin. Kasvattamani eläimet tulivat petoeläimen syömiksi ja kuten näette tästä kuvasta, Mielestäni pitäisi edelleen olla mahdollista elää maaseudulla ja tuottaa terveellistä ruokaa. Slovenialaiset tilat ovat usein melko pieniä. Tämä koko niille tyypillistä. Perustaloustilanne Sloveniassa on sellainen, että pienet tilat eivät pysty selviämään yksin, vaan tiloilla pyritään tekemään muuta työtä kuin selkeää viljelytyötä. Matkailu esimerkiksi on lisääntynyt merkittävästi viime aikoina. Siksi olen sitä mieltä, että tällainen yhteiselo on lähes mahdotonta taata alppialueilla, vuoristoalueilla. Meidän on tehtävä parempaa yhteistyötä ennen kuin siirrymme EUn jäseniksi – kaakkois alueille muilla vuoristoalueilla oli tietyt susipopulaatiot, mutta koska sutta suojeltiin, sen levisi paljon laajemmalle alueelle Sloveniassa ja tämä on valtava ongelma meidän viljelijöillemme. Tältä Slovenian maaseutu näyttää. Tyypillistä maaseudullemme on se, että maatalousmaisema on hyvin pirstaloitunutta. Meillä ei ole tällaisia suurtiloja. Paljonkaan ja siksi on hyvin vaikeaa metsittyneillä alueilla harjoittaa maataloutta. Kuten tiedätte, tarvitsemme liittävästi laidunmaita kasvatukseen, kaden kasvatukseen. Ja lisäksi tällaisilla alueilla on myös vaellusreittejä. Joten jos lähtisimme aitaamaan alueita maaseudulla, niin aiheuttaisimme varmasti haittaa tälle vuoristoalueelle maaseutualueena. Ja sitten paimenten käyttämiseen. Meillä ei vain ole riittävästi mitään suuria eläinmääriä, jotta se olisi mahdollista. 2008-2018 alueella tilojen määrä pieneni merkittävästi. Slow Wolf-hankkeen hankkeen yhteydessä pystyimme todentamaan sen, että haitta lisääntyi myös suojelutoimien takia. Jos katsotaan näitä lukuja, niin näette, että susien hyökkäykset, niiden määrä vähentyi, mutta ainoastaan siksi, että maataloustuotanto on joillain alueilla lopetettu Kotsiuskan alueella esimerkiksi. Lampaiden määrä väheni 4300. Minulla on vähän teknisiä ongelmia tässä esitykseni kanssa, mutta katsotaan mikä on vaikutus, kun sudet hyökkäävät eläinten kimppuun. Lähinnä psykologinen ongelma. Tämä ei ole välttämättä taloudellinen menetys, mutta jos ajatellaan meitä kasvat, karjan kasvattajina, niin sudet käyvät näiden meidän eläitemme kimppuun tavalla, joka aiheuttaa valtavasti kärsimystä ja se aiheuttaa hyvin kielteisiä reaktioita perheenjäsenissä. Ajatelkaa vaikka miltä tuntuu lapsesta, kun lapset näkevät näiden eläinten kärsimyksen suden hyökkäyksen yhteydessä. Ihmiset eivät tietenkään lähde sellaisen toimintaan, jossa joutuvat tähän tilanteeseen, ja tästä syystä ihmiset hylkäävät maatalousalon kokonaan. Susi on petoeläin. Susi ei hyökkää ainoastaan säilyäkseen hengissä, vaan siksi, että se on luonnonomaista sudelle – voidaan myös nähdä, että kotieläimet tarttuvat aitoihin, joita ei aikaisemmin ole ollut. Eläimet eivät ymmärrä, kotieläimet ymmärrä välttää näitä aitoja. Joten sutta ei voida pitää ainoastaan harmittavana eläimenä. Jos susipopulaatiot siirtyvät liian lähelle asuinalueita, syntyy ongelmia myös kotieläinten osalta, koska saattaa syntyä esimerkiksi koirasusia. Ja sitten on kyse myös ihmisten oikeuksista ja biodiversiteetistä. Sudet aiheuttavat paljon haittaa, koska meiltä katoaa maatalousalaa, joka olisi hyvin hyödyllistä Monia direktiivejä on hyväksytty, monia päätöslauselmia myös sekä kansallisella tasolla että eu alueella. Ja aluekehitystä on painotettu juuri Alpien vuoristoalueilla tässä mielessä. Mutta petoeläinten osalta on ollut vain kielteinen vaikutus. Olen maininnut jotkut sidosryhmät näissä kuvissani. Kaikki hyötyvät näistä lainsäädäntöön liittyvistä päätöksistä, paitsi viljelijät, jotka kärsivät. Tietenkin ne, jotka haluavat tukea sutta, pyrkivät vakuuttamaan muut sidosryhmät. Niin puheenjohtaja keskeyttää ja päätän puheenvuoroni ihan pian, mutta meillä on vain kaksi vaihtoehtoa. Joko ylläpidämme tässä oikealla näkyvää maisemaa tai sallimme sen, että maaseutu tuhoutuu, koska ei ole sellaista toimintaa, joka huolehtisi siitä, että maaseutumme pysyisi puhtaana ja kauniina. Petoeläimiä on maaseudulla liikaa. Ja voin todeta, että mielestäni ei tulisi sallia tällaista romanttista käsitystä luonnonsuojeluiden mielessä, että luonnonsuojelijat ja tuomioistuimet pääsevät päättämään siitä, miten sudesta huolehditaan. Kiitos. Kiitos. Haluan kiittää molempia vetomuksen esittäjiä näistä puheenvuoroista. Ja sitten annan puheenvuoron taas Anja Hasekampille, joka on ensimmäisen paneelin puheenjohtajamme. Thank you, Tatjana. Kiitos, Tatjana. Nyt lähdemme liikkeelle ensimmäisestä panelista, jossa on tarkoitus analysoida susipopulaatiota EU:ssa. Asiantuntija esitysten jälkeen meillä on myös ensimmäinen kysymys-vastausosio, eli pyytäkää kättä nostamalla puheenvuoro, jos haluatte sen käyttää. Puheenvuoron saa professori Luigi Poitani, joka on kansainvälistä luonnonsuojeluliitosta ja suurpetoaloitteesta sitten edustaja Euroopasta. Teillä on 10 minuuttia puheaikaa. Olkaa hyvä. Thank you very much for uh, the opportunity of speaking to you about the status of the... Kiitos, että saan esitellä suden asemaa Euroopassa. Minulla on kalvo esitys hyvin nopeasti perustietoa vaan siitä, missä susia on ja kuinka paljon ja miksi. Minä esittelen tämän suurpettoaloitteen tuloksia. 40-45 asiantuntijaa kansainvälisen luonnonsuojelun liiton suojissa. Tämä kartta osoittaa teille sen, mikä oli 60-luvulla suden levinneisyys. Kuten näette, suurimmassa osassa Eurooppaa ei ollut susia silloin. Mutta Viime vuosisadalla jo nähtiin suden levinneisyyden lisääntyminen lähinnä idästä länteen. Näin näette suden liikkeet. Ja jos verrataan suden levinneisyyden karttoja 50-70-luvulla vasemmalla ja vuoteen 2013 oikealla, voitte helposti nähdä nuo siniset alat, jotka kasvavat. Suden levinneisyys oli jo paljon laajempaa. Ja tässä on tuoreen levinneisyyskartta vuodelta 2017. Siinä yhdistellään kaikki se tieto, jota meillä on pysyvästä läsnäolosta puna- punaisella ja sitten satunnainen ilmaantuminen sinisellä. Selitän vähän myöhemmin näiden kahden asian eroa. Mutta kuten näette, susia on paljon enemmän Pohjoismaissa, Suomessa myös, Alpeilla, Ranskassa ja Baltian alueella. ja Karpattien alueella. Jotta saisit jonkinlaisen käsityksen siitä, miten nopeasti susi on levinnyt Katsotaan vuotta 2000. Silloin oli yksi susilauma Saksassa. Tuolla oikeassa reunassa näkyvä täplä. Ja sitten 2015-16. Ja tämän tuorein tieto vuoden takaa. Ja varmasti uusi kartta, jota nyt tuotetaan, osoittaa suurempaa lisäystä vielä – joten noin 34 prosenttia lisäystä vuosittain ottaen tämä on siis terveen susikannan kasvuvauhti biologiassa. Ja sitten tällaiset merkittävät populaatiot. Tässä voidaan selittää populaatio tällaisen hallinnon kannalta. Yksi susipopulaatio oikeastaan vain Euroopassa, koska susi liikkuu laajoilla alueilla, mutta hallinnollisesti puhutaan eri populaatioista, jotka näkyvät eri värisinä tässä. Ihmisiä kiinnostaa aina luvut kovasti, erityisesti suurpetojen osalta vaikuttaa siltä, että on hyvin tärkeänä tietää, kuinka monta petoeläintä on. Tässä on populaatiokohtaiset luvut. Tuo punainen tuossa keskellä osoittaa, että suurimmat populaatiot ovat karpaateilla – ja merkittäviä lukuja Baltian alueilla ja Italian niemimaalla. Lukua tärkeämpää on tuo seuraava, joka osoittaa, seuraava saraki, joka osoittaa trendit. Kuten näette, suurin osa populaatioista ovat kasvamaan päin tai vakaalla tasolla. IOCNn punaisen luettelon kriteereiden mukaan populaatiot voivat olla silmällä pidet merkittäviä esimerkiksi, mutta näiden arvioiden takaa löytyy hyvin erilaisia kantoja kautta Euroopan. Eli tieteellisesti ei ole korrektia kohdella samalla tapaa kaikkia näitä populaatioita, koska lähestymistapa on hyvin erilainen, kun näitä lukuja arvioidaan. Yhteenvedonomaisesti siis tämä on tilanne. Tällä hetkellä noin 17 000 sutta Euroopassa, 13-14 000 näistä Euroopan unionin alueella. Yleisesti ottaen luvut ja levinneisyys on kasvamaan päin. Ja jos verrataan muihin lukuihin enemmän karhuja esimerkiksi, mutta vähemmän huolenaiheita ilmeisesti kansalaisten joukossa, ilveksiä noin 9000 ja ahmoja 1300. Monet ihmiset kysyvät, miksi susikanta kasvaa. On hyvin vaikea nähdä, kuinka suuri painoarvo erotekijöillä on. Mutta maan käytön muutokset on tärkeä asia. Vuoristoviljelystä on siirrytty pois pitkälti. Ja myöskin aikaisemmin ei ole koskaan ollut näin paljon suuria kasvinsyöjiä, eli niin paljon saalistettavaa sudelle – ja sudet voivat oikeastaan sopeuttaa minkälaiseen ympäristöön tahansa. Paris, paras määritelmä on se, että missä on jotain syötävää ja missä susia ei ammuta. Eli vaikka omassa puutarhassa, jos jättää suden rauhaan. Suusille sopii ihan hyvin kulkea. Olen saanut juuri Toskannasta pienen videon, kun löydettiin ky- kylän keskustasta susi, mutta ihmisiä ei pelota, koska he tietävät, että sudet eivät aiheuta siellä haittaa. Jos katsotaan tätä karttaa, niin mallit osoittavat, että maatalous muuttuu sellaiseksi, että syntyy ikään kuin lisää tyhjää tilaa sekä saalistettavilla eläimillä että sudelle. Sudet voivat kävellä hyvin pitkiä matkoja, 1500 kilometriä ihan helposti. Tämä on kaunis esimerkki pannoitetusta sudesta, jota seurattiin Nataliasta Itävaltaan ja lopulta päätyi Veronan lähelle. 5000 tai 10 000 kilometriä on ihan normimatka, eli susia voi olla missä tahansa Euroopassa koska tahansa. Eikä se ole mitenkään ihme. Ja susi vain kulkee niin pitkän ja susi voi syödä lähes mitä tahansa. Mitä helpoiten löytyy? Jos se on peura, niin sitten peura, jos lammas, niin lammas. Eli mikä vaan on helposti suden saatavilla. Eli jos katsotaan kautta Euroopan, niin voidaan hyvin erilaisia tietoja siitä, mitä susi syö. Huhuja liittyy paljon siihen, ovatko sudet aitoja susia vai suden ja koiran risteytyksiä. On ihan mahdollista, että susikoirat voivat myös lisääntyä normaalisti – joten niiden erotteleminen on hankala, mutta käytökseen liittyy sitten esteitä tämän risteytyksen osalta. Yleensä vain 5 prosenttia voi olla tällaisia hybridejä. Kuitenkin voi olla huolestuttavia yksittäisiä tilanteita. Grossetossa Italiassa esimerkiksi, Pohjois-Italiassa muutenkin. Siellä on paljon tällaisia koirasuseja, hybridejä. Kyse ei ole enää koirista eikä susista ja tilanne on silloin hankala, mutta on väärin kuvitella, että hybridit olisivat vaarallisempia, koska ne eivät pelkää ihmisiä. Nämä hybridit toimivat sataprosenttisesti, kuten susikin. Jätän puheenvuoroni tähän, pysäytän tähän kalvoon. Kysyttiin, miksi pitäisi suojella sutta. No syitä on monen monia monia syitä siksi, että suhden arvo liittyy moneen asiaan. Tietenkin siellä on, siihen liittyy myös kielteisiä arvoja, kuten on sanottu. Riippuen siitä, mikä arvo on itselleen tärkein, voidaan nähdä eri syitä. Ekologiset, tieteelliset, koulutukseen liittyvät, kulttuuriset, taloudelliset ja eettisetkin syyt. Kiitos oikein paljon. Thank you very much. Uh... Kiitos oikein paljon. Professori Voitani, seuraava puhuja on tohtori Genevieve Carbon, joka on tutkija nosologian ja etologian osalta. Olkaa hyvä, 10 minuutin puheenvuoro. Merci de votre attention. Je vais... Kiitos. Jätän nyt syrjään PowerPoint-esitykseni ja pohdin sitä, mitä tämä suden paluu tarkoittaa, kun katsomme tilannetta näin Euroopan sisältä. Euroopan tasolla me puhumme siis susikannan laajentumisesta ja tästä dynamiikasta, joka näkyy nimenomaan siinä, miten tilanne on kehittynyt. Kyse ei ole pelkästään ekologiasta, vaan päähaasteena eri puolilla Eurooppaa on se, että syntyy yhteen törmäyksiä äh, ihmisen ja muiden toimintojen välillä. Luonnonympäristössä, kun kyse on joko virkityskäytöstä tai taloudellisesta käytöstä, niin susikannan säilyvyys ei niinkään äh, riity äh, investoinneista, vaan pikemminkin siitä, miten huomioidaan ihmisten näkökulma kun esimerkiksi katsotaan kannan laajenemista, niin paikallisesti koetaan niin, että susikanta on laajentunut. Ja susien ilmaantuminen aina nostaa esille lukuisia kysymyksiä. Eli miksi juuri nyt ja miksi juuri täällä? Miten? Olemmeko nyt vaarassa? Ihmiset, taloudelliset toimijat, olemmeko nyt uhattuina? Niissä maissa, joissa susi on palannut alueelle, niin kyse, kysymys on myös siitä, onko kyse luonnollisesta tapahtumasta vai onko se ikään kuin tarkoituksellista. Nyt ihmiset esimerkiksi Ranskassa tietävät, että näin on tapahtunut ja aina pohditaan sitten tämän sudenpaluun luonnollisuutta. Mutta poliitikot ja sosiaaliset toimivat, toimijat eivät tyydy näihin perusteluihin. Yleensä selitetään, että uskomukset tulevat ikään kuin siitä, että ensin on joku havainto ja sitten tieto välitetään suurelle yleisölle, mutta tästä ei ole kyse. Toki etnologit voivat puhua esimerkiksi alueellisuudesta, hajautumisesta ja niin edelleen, mutta suuri yleisö saa käyttöönsä vain malleja, kuvia, esimerkiksi kuvia metsästyksestä tai karjankasvatuksesta. Näitä tapahtumia sitten mediatisoidaan ja äh, näin ajatukset leviävät. Vuonna 1993 Ranskassa ensimmäistä kertaa havaittiin suden äh, läsnäolo ja silloin todettiin, että äh, tähän oltiin jo valmistauduttu luki, lukuisien vuosien ajan. Jo sitä ennen katsottiin, että ähm, susi varmasti tulisi palamaan Nämä ovat ikään kuin tällaisia äh, ajatusrakennelmia sen takana, kun pohditaan, miksi susi on sitten palannut. Äh, tutkimustuloksia on julkaistu, mutta edelleenkin myös poliittisella tasolla äh, käytetään puheenvuoroja ja kannanottoja tästä aiheesta 2014 äh, väitettiin, poliitikko väitti, että kyse on skandaalista, kun susi on nyt äh, tuotu takaisin alueelle, vaikkakaan se ei saisi siellä olla. Eli ihminen on ikään kuin vapauttanut uudelleen suden luontoon. On helppoa uskoa tähän, eikä uskoa sitä, että ilmiö olisi luonnollinen. Tämä ei kuitenkaan vaikuta lyhyellä pala- äh, aikavälillä suden suojeluun, vaan pikemminkin se vaikuttaa pitkällä aikavälillä mm, maankäyttöön. Tässä esitetään ikään kuin vastakkain maaseutu ja kaupungit, tai erilaiset maaseudun todellisuudet vastakkain. Toisaalta suden suojelu, toisaalta viljely, toisaalta ympäristö, eh, maisema ja vastakkainasetteluna suhteessa ihmiseen. Kyse on myös identiteetistä ja siitä, että emme halua sutta eri alueille syntyy se vaikutelma, että näemme vain ja ainoastaan vastakkainasettelun suden ja toisaalta esimerkiksi laiduntamisen välillä. Sosiaaliset, taloudelliset, kulttuuriset, psykologisetkin ulottuvuudet laiduntamiseen äh, liittyen totta kai ovat äh, mielessä äh, maanviljelijöille. Tasavallan presidenttimme totesi tammikuussa 2018, että meillähän on nyt uusi susisuunnitelma ja se täytyy toteuttaa niin, että huomioidaan myös eri alueet maassamme. Täytyy ymmärtää, miten susi päätyy niihin ekosysteemeihin, jotka maassamme vallitsevat. Tässä on kyse myös samasta ilmiöstä, kun kirkko rakennetaan keskelle kylää. Onko sitten susi siellä keskellä vuoristoa? Kyse on myös legitiimiydestä ja luonnonmukaisuudesta. kun olemme joutuneet suden takia vuoristoalueella miettimään laiduntamista uudelleen, niin ainakaan Ranskassa näemme asian vain tästä näkökulmasta. Eli joko metsästystä tai sitten maanviljelystä. Ovatko tässä kyseessä ainoastaan vain mm, lampaankasvattajat ja metsästäjät? Meidän täytyisi muistaa kaikki ulottuvuudet suteen liittyen. Miten maaseudulla voidaan elää niin, että susi hyväksyttäisiin. Tähän, tähän tilanteeseen joudutaan joka päivä. Suden suojelu, aivan niin kuin minkä tahansa lajin suojelu, ei äh, ikään kuin äh, tee sudesta pyhää eläintä sellaista, johon ei voitaisi koskea. Kyse on myös eh, lajin lisääntymisestä. Sen eh, biologisen moninaisuuden eh, täytyy olla riittävän laajaa, jotta luonnonmukaisuus säilyy. Aina täytyy huomioida paikalliset olosuhteet. Kun eurooppalaista kantaa suojellaan, niin tässä ei voida unohtaa yhtään jäsenvaltiota. Niillä kaikilla on omat velvoitteensa oman alueensa suhteen. Jos määritellään esimerkiksi maksimaalinen tapettavien susien määrä, niin takaako tämä sitten biodiversiteetin? E, en ole niinkään varma. Täytyy huomioida myös paikalliset lisääntymisalueet ja luonnollisesti myös se, mitä tapahtuu ulkomailla. Kyse on aina kiistasta susien määrän liittyen. 50 laumaa, 500 yksilöä Tämä tulee aina keskusteluissa esille, eli tämä matemaattinen ulottuvuus on symbolinen. Eli milloin on mahdollista toimia ja miksi sitten toimittaisiin? Kyse on siis eläimen tuhoamisesta eli määrän vähentämisestä. Kyse ei ole niinkään siitä, mikä ekologinen indikaattori olisi pätevin. Onpa indikaattori mikä tahansa, niin aina määritellään, kuinka paljon susia pitäisi tappaa äh, laillisesti. Tämän määrän määritteleminen ennen kuin siihen edes päädytään johtaa siihen, että syntyy uusia äh, lajeja. Meillä on senaattorien raportti, jossa puhutaan siitä, että täytyy jo rajoittaa tämän äh, ilmiön laajenemista ja susi täytyy saada pois tietyiltä alueilta. Mutta välttämättä että ei aina pystytä edes laskemaan, mikä olisi se kiintiö, kuinka paljon susia pitäisi alueelta tappaa. Sitten puhutaan paljon myös susien hyökkäyksestä ihmisiä vastaan Ranskassa. Susi on kuitenkin pelokas eläin, se ei usein kuitenkaan näy näissä tarinoissa. Ja yleisesti jos susi ei enää pelkää ihmistä, niin varmaankin sitten ihmisen pitää pelätä sutta. Ranskassa on edelleenkin ongelmia äh, sen suhteen, että pohdittaisiin, miten voimme elää rinnakkain ja toiminta pohjautuisi jollekin muulle kuin suden tappamiselle. Kuvailin Ranskan esimerkkiä näiden äh, mallien kautta ja Tämä vastakkainasettelu, dramatisointi, tuhojen esittäminen, kannanottojen esittäminen. Äh, on aivan ilmeistä, että susikannan säilyminen ei niinkään liity ekologiseen tekijöihin kuin siihen, että löydämme jonkin vaihtoehdon, joka on vaihtoehto tappamiselle. Tästä vastakkainasettelusta pitäisi päästä ylitse. Äh, pitäisi päästä ikään kuin ennakointivaiheeseen loppuun esittäisin vielä kysymyksen. Niissä maissa, missä susi on palannut taas, ollaanko sudesta tekemässä jonkinlaista perinnettä, ikään kuin perintöeläintä? Susihan oli kadonnut jo lukuisista jäsenvaltioista, nyt se on palamassa sinne ja palannut sinne. Haluammeko me myös välittää tämän olotilan ikään kuin uudelle sukupolvelle? Me olemme määritelleet sen suhteen, sen erityisen suhteen, joka pohjautuu käsityksemme ympäristöstä. Ranskassa tällä hetkellä susi ei kuulu perinteeseemme, perintöön. Meillä ei ole edelleenkään minkäänlaista vaihtoehtoa susien tappamiselle. Kiitos. Well, thank you very much. Uh, Kiitos oikein paljon, tohtori Kavan. Nyt kysymys- ja vastausosio. Meillä on paljon kysymyksiä, mutta vähän jäljinen määrä aikaa. Joten jos emme ehdi käsitellä jotain kysymyksiä tässä osiossa, toivomme, että voitte lykätä kysymystä toisen paneelin jälkeiseen kyselyosioon. Mutta ennen kun kollegat saavat puheenvuoron, niin sanon, että minuutti vain per puhuja. Pyydän puhumaan lyhyesti. Edustaja Vitsikki. I'm the first one, thank you. Uh... No siis ensimmäinen kiitos susi on ongelma. Jotkut ihmiset pitävät siitä, jotkut pelkäävät sitä ja on kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, mutta minä haluaisin todeta, että olen iloinen siitä, että lukumäärä kasvaa, mutta ei kysymys ole pelkästään luvuista. Olemme nähneet esimerkiksi Sloveniassa, että vain sata sutta voi tappaa jopa 165 000 eläintä, en tiedä, on kysymys vuosittaisluvusta. Slovakiassa meillä on 500 sutta, mutta emme pääse tällaiseen äh, lukumäärään. Tässä on tietysti, niin kuin nähdään eroja. Jos puhutaan sitten säilyttämisestä, niin luvut ovat sukuissa satoja. Jos kysytään taas sitten äh, metsästäjiltä, luvut ovat aivan toisenlaisia. Luvut ovat siis aivan oma lukunsa. Minä haluaisin korostaa sitä, että ihmiset Euroopassa pitävät susista. Ei ole pelkästään metsästäjiä tai viljelijöitä, joilla on ongelmia nyt Slovakiassa on ollut vetomus, jossa on vaadittu sitä, että metsästyskiintiö pudotetaan nollaan. Ja nyt tällä hetkellä tässä on 92 000 allekirjoitusta, mikä on kaksi kertaa enemmän kuin esimerkiksi kaikkien metsästäjien lukumäärä. Tämä on siis demokraattinen kysymys myös. Seuraavana edustaja Tilimets. Already, fine. Uh, vielen Dank uh, für diese... Ai nyt jo, kiitos. Kiitos näistä esityksistä, niin susi on palannut Eurooppaan. Olemme nähneet luvut 13-14 000. Nämä ovat nämä, näitä lukuja, joita nyt on ehkä vähän enemmän, mutta ei niin valtava. Mutta reaktiot ovat hyvin erilaisia. Tiede iloitsee yleisesti ottaen, koska kyse on suojelusta lajista. Tämä on hyvä uutinen, kun ajatellaan biologista monimuotoista, että susi kulkee siellä, elpyy ja vaikuttaa vaikuttaa suoraan tai epäsuoraan maaperään esimerkiksi se syö kaikkea, mitä löytää, myös haaskaa vanhoja eläimiä, sairastuneita metsistämme, mutta ymmärrämme toki myös laan, maanviljelijöiden tai ihmisten pelkoja, koska meillä on pitkä tarina myyteissä saduissa, susi on aina paha – mutta se, että biodiversiteetti on monimuotoisempaa, on vahvistunut, on meille hyvä asia ja yhteiselämä suden kanssa on saatava mahdolliseksi. Luxemburgin esimerkki ihan lyhyesti. Siellä on jo hoitosuunnitelma, jossa puhutaan ennaltaehkäisystä ja korvauksesta. Niin anteeksi, en tiennyt, että on niin lyhyt puheaika. Niin todella meillä on rajallinen puheaika – niin olinkin jo valmis. Hyvä. Seuraava puhuja, olkaa hyvä. Niin Yhdisteleminen tietyillä Euroopan alueilla taas minusta ei ole mahdollista siksi, että tähän kuvasitte selvästi tämän konfliktin lajien monimuotoisuuden säilyttämisen osalta tietyillä vuoristoalueilla ja suden suhteen. Tämä monimuotoisuus suojatuilla alueilla, kuten viljelijä Sloveniassa kertoo, on mahdollista vain silloin, kun rajoitetaan kantaa – ja luodaan alueita, joilla ei ole susia, koska me tarvitsemme todellisen seuranta-arvioon ja toivon, että teille jossain vaiheessa voi antaa nämä luvut me jonkinlaisessa lausunnossa. Pitää seurata sitä, mikä on tärkeämpää, se, että laidunnetaan nautoja, lampaita ja vuohia niin, että edistetään tiettyä kasvien monimuotoisuutta tai että takaisin palaa susi, suuri petoeläin, joka huolehti sitten siitä, että näitä alueita ei enää voida käyttää taloudellisesti ja ne, pen, niille tulee pensaita sen sijaan kasvillisuutena. Haluaisin selkeitä tieteellisiä todisteita, koska sitten voimme puhua näistä liitteistä, joissa sudella on suojelun eläimen asema, ja sitten voimme katsoa myöskin, miten kantaa voidaan säädellä. Kiitos paljon edustaja Chika. Grazie. Il professor Kiitos. Professori Buitani, mm, te kerroitte tästä Toskanassa rauhassa talustelleesta sudesta keskellä yötä ja saitte siitä videon. Tietenkään viljelijä ei koe sutta näin. Pisas Toskanassa äh, ky- lukuisat lampaat viljelijältä meni, kun susi ne tappoi. Joka yö nähdään sitten näitä susilaumoja valtelemassa. Toskanassa tehtiin tutkimus ja havaittiin, että niitä on siellä noin 600 sutta. Tämä ei ole pieni luku, kun katsotaan Ispran lukuja, niin puhutaan noin 500 sudesta. Eli kolmas osa Italian susista on siis Toskanassa. Viljelijöiden ongelmana, kasvattajien ongelmana on se, että syntyy suoria tuhoja. Italiassa korvaus tapetuista eläimistä ei ole riittävä, mutta suorat kustannukset, jotka viljelijöille aiheutuvat, ovat paljon korkeammat. Meillä on maaseudun kehittämisrahasto. Sieltä pitäisi voida auttaa näitä mm, viljelijän raukkoja paljon paremmin niin, että huomioitaisiin kaikki suorat kustannukset ja tuhot. Kiitos oikein paljon. Edustaja Sande. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos näistä hyvin tärkeistä, mielenkiintoisista alustuksista. Me näemme, että suojelu on Euroopan tasolla toiminut, koska susikanta on kehittynyt ja muodostunut uudelleen. Luonnollisesti tällä on sitten vaikutuksensa ja niistä kuulimme viljelijöiden todistuksissa Sloveniasta. Muutkin olisivat voineet kertoa todellisista ongelmista, joita tämä aiheuttaa viljelijöille, kasvattajille, joilla on jo ongelmia kyllikseen. Minä haluaisin nostaa esille toisen aiheen, jota sivuttiin tässä, nimittäin hybridikantojen syntymisen suden ja koiran hybridin ilmaantumisen ja tämäkin vaikuttaa viljelijöihin. Voitteko kertoa tästä hieman enemmän, siitä kannasta, joka nyt on kehittynyt ja miten sitä voitaisiin hoitaa? Very much. Uh... Kiitos. Oikein paljon edustaja Bukovic. Eh, hvala za besedo, hvala tudi. Kiitos puheenjohtaja, että sain puheenvuoron. Ja kiitos, että esittelitte Slovenian tilanteen. Se on niin hyvin selkeä esitys Slovenia on maa, jossa sudet ja ihmiset voivat elää yhdessä rinnakkain. Mutta viime vuosina susien ampuminen on, ollut, on kielletty. Näin ei voida vaikuttaa kannan kokoon. Siksi susien ja karhujen määrä on lisääntynyt noin kolmanneksella vuosittain. Karhutilanne on räjähtänyt käsiin. Noin 300 karhua ja 130 sutta. Tämä on nyt hajonnut ihan käsiin ja maanviljelys on mahdotonta. Lapsia pelottaa lähteä kouluun. Karjan kasvattajat eivät pärjää eikä valvonta ole enää riittävää tällä hetkellä. Oletteko sitä mieltä, että jossain vaiheessa pitää pienentää hoitosuunnitelman mukaan susikantaa, koska nyt nähdään, miten valtavia määriä riistaa susi syö. Edustaja Uh, Kiitos. Kiitos näistä esityksistä. Tulen Itävallasta. Itse olen viljelijä ja Itävallassa meillä on ollut monia Sosiaalinen niin on havaittu, Itävalta on maa, jossa viljel, maanviljelys on hyvin pienijakoista, eten kaikkea Alppien alueella. Mä olen tietysti ylpeitä siitä, miten Alpeilla harjoitetaan tätä taloudellista toimintaa. Se, että on tapahtu, tämä valvonta, miksi aitoja käyttöön on pelkästään matkailua ajattelenkin täysin mahdoton asia, kutsun kaikki Itävaltaan. Me olemme voineet osoittaa, että meillä on tällä hetkellä erittäin suotuisa lajin säilyttämisen tilanne annetaan elää, mutta nyt haluaisin kuitenkin puhua, mitä ovat nämä suojatasot viljelijöiden kannalta. Ja kirjoitin muistiin tällaisen lauseen, että Eurooppa joutuu luomaan enemmän sitä viljelymaasta. Tämä teki minun kipeää viljenä, koska kuka sitten pitää ihmiset hengissä? Ja nythän me olemme puhuneet ilmastokriisistä. Se olisi hiukan käristen sanoa, että merkitsee me sitten sitä, että me sitten tuomme maataloustuotteet vain kolmansista maista. Se ei ehkä olisi kovinkaan järkevää. Thank you very much. Uh, next. Kiitos. Oikein paljon edustaja Jaar. Ja, vielen dank, Kiitos paljon puheenjohtaja. Täydentäviä kysymyksiä kollegoiden jälkeen. Sanoitte professori Boitani, että on vain yksi susipopulaatio Euroopassa – Komissio tässä sanoen, että ainakin kymmenen. Ymmärsinkö tämän nyt väärin? Tämä on hyvin tärkeää, kun puhutaan hoitosuunnitelmasta. Onko vain yksi susipopulaatio siis Euroopassa? Ja sitten, ei vaan toinen lisäkysymys. Miten suuri populaation pitäisi olla, jotta se voi säilyä sellaisenaan? Ja molemmille ehkä, miten paljon susia pitää sallia alueelle ja onko alueita, joille susi ei kuulu ylipäätään? Seuraava puhuja, olkaa hyvä. Kiitos ja kiitos, että tulit tänne. Niin totta kai sudella on huono maine. On todistettu, että sudet söivät isoäitejä. Ne jopa pukeutuvat isoäideiksi. Ja lähes kaikissa tarinoissa sudet ovat todella pahoja, paitsi Kiplingin kertomuksessa jotkut. Siellähän sudella on tällainen hyvä maiden, mikä varmaan todellakin enemmän vastaa sen luonnetta kuin nämä muut. Mutta minun tietääkseni meillä on enemmän ongelmia esimerkiksi kotkien kanssa, jotka hyökkäävät sikojen ja lampaiden kimpuun, eikä niitä vastaan voida suojautua samalla tavoin kuin taas voidaan suojautua. Miten pitäisikö sitten huolehtia sitten siitä, että ei enää haluta kotkiakaan ja kaikki nekin pitää hävittää. Minä kysyn tätä vain siksi, että jos me katsomme lukuja, minä sanoisin, että meillä on enemmän myöskin koirien tekemiä hyökkäyksiä ihmisten kimpuun, mutta tietääkseni sudet eivät hyökkää ihmisten kimpuun, mutta koirat kyllä. Ja meillä on myöskin eläimiä, jotka ovat, tekevät tällaista siis susien mutta mitä pitäisi tehdä? Just, I want to confirm the... Haluaisin vain vahvistaa nämä luvut. We just have... Niin, pahoittelut. Yksi kysymys vain enää. Olkaa hyvä, edustaja Evi. Kiitos puheenjohtaja. Euroopan komission tietojen mukaan susikannoista Euroopan unionin alueelta kuusi yhdeksästä ei omaa suosit suotuisaa asemaa suojeltuna lajina. Mm, vaikkakaan välitöntä uhanalaisuuden äh, hävinneen lajien vaaraa ei ole, niin ei se tarkoita sitä, että laji olisi äh, hyvinvoiva. Jäsenvaltiot äh, eivät rajoita toimiaan siihen, että päästäisiin parempaan tilanteeseen omassa maassani, on suuri vastuu tässä mielessä. Eli meillä on siellä huomattava susikanta. Monilla Italian alueilla edelleenkin toteutetaan mm, rikollista menettelyä, jolla perustellaan susien tappamista. Mutta tämä ei lisää millään tavalla ihmisten turvallisuutta. Kostan ministeriössä on todettu, että tämä susien tappaminen voisi olla hyvä käytäntö myös muissa maissa. Mitkä ovat ne konkreettiset menettelyt, mitkä ovat hyvät käytänteet, joita voitaisiin hyväksyä Euroopan tasolla ja kansallisesti, jotta voitaisiin välttää se, että tämä eläin, johon kohdistuu niin paljon valeuutisia, saisi suojelua ja voisi elää rinnakkain ihmisen kanssa? Kiitos oikein paljon. Nyt meillä on muutama minuutti aikaa vastauksia varten. Mutta ennen kun saatte vastata, haluaisin antaa komission edustajalle mahdollisuuden lyhyesti kommentoida. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Habitat-direktiivin mukaan joka kuudes vuosi jäsenvaltioiden täytyy arvioida ja raportoida komissiolle, mikä on kaikkien habitat tyyppien ja lajien äh, säilytyksen tilanne, joita direktiivi koskee, kysymys siis sadoista arvioista, näihin kuuluu myös susi. Tämä tapahtuu periaatteiden ja kriteerien mukaan, jotka on määritelty direktiivissä, ja niissä noudatetaan menetelmää, jota on kehitetty yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Tällä hetkellä me teemme työtä uuden ajantasaistetun kattavan arvioinnin parissa, joka koskee kaikkia relevantteja lajeja. Tämä tullaan saattamaan valmiiksi ensi vuoden aikana, mutta meillä on jotakin alustavia havaintoja, jotka täytyy tarkistaa ja vahvistaa, mutta näiden alustavien havaintojen pohjalta susi ei vielä ole suotuisassa säilytystilanteessa useimmissa arvioinneissa jäsenvaltioiden tasolla, eikä alueellisen kannalta katsottuna. Seuraavaksi vaiheessa Euroopan ympäristövirasto on auttanut tämän toiminnan harjoittamisessa ja tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta arvioidaan luvut ja valmistellaan kansallisia yhteenvetoja ja luodaan tällaisia biomaantieteellisiä arvioita EUn tasolla. Näistä seuraa julkisia kuulemisia tammikuussa, ensi vuoden kesäkuussa, vihreällä viikolla te olette kaikki tervetulleita sinne. Ensimmäiset tulokset esitellään. Täysi kertomus luonnontilasta Euroopan unionissa julkaistaan ensi vuoden syksyllä. Mitä tulee nyt sitten aikarajoitteita, niin haluaisin vain viitaa kirjalliseen vastauksen, joka komissio antoi vetomukseen 426 Sloveniasta, jonka, josta kuulimme tässä kuulemisen alussa – Tuo kirjallinen vastaus antaa kattavan kuvan siitä, mikä on komission näkemys monista asioista, jotka ovat olleet esillä nyt myös kysymyksissä, joita parlamentin jäsenet ovat esittäneet. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon näistä kommenteista. Ja nyt kuuntelemme vastaukset, olkaa hyvä. Um, <clears throat> quite Kiitos puheenjohtaja. Minun on melko vaikea vastata niin moniin kysymyksiin, osittain koska kysymykset eivät ole mitenkään helppoja. Niihin liittyy monia eri sävyjä, tarvittaisiin paljon kontekstia, jotta voitaisiin antaa hyödylliset vastaukset. Mutta pyrin kuitenkin antamaan pienen vastauksen siihen, että tarvitaan tieteellistä tutkimustietoa päätösten taakse. Tämä on hyvin tärkeää, koska Erittäin usein suden ja ihmisen rinnakkaiselosta puhutaan ilman kontekstia pelon pohjalta. Ja me tarvitsemme kyllä tietoa siitä, kuinka paljon susia on, miten paljon haittaa on tapahtunut, miten tämä on vaikuttanut maaseudun tai maatalouden taloudelliseen tilanteeseen. Minä todella siis tuen tutkimustiedon käyttämistä. Ja sitten pitäisikö tarjota tukea, jos syntyy epäsuoraa haittaa? Tämä oli italialaisen jäsenen kysymys. Tämä on hyvin tärkeä kysymys, mutta tämä Italiassa esimerkiksi kuuluu aluehallinnon kysymyksiin, ei Euroopan tasolle. Euroopan komissio on jo avannut rakennerahastojen ja maaseudun kehittämisvaroja, joten tämä liittyy pitkälti nyt tämän Toskanan alueen tilanteeseen. Ehkä voidaan ajatella, että yhden lampan menettäminen on kyllä tärkeää, mutta jos ajatellaan suurta määrää kansalaisista, niin heitä ei susi pelota ja susi haluttaisiin mukaan ympäristöön. Tietenkään sinänsä lampan kasvattaja ei niitä halua. Sitten hybrideistä kysyttiin. Hybridit ovat ongelma silloin, kun ne, niiden levinneisyys on merkittävää. Jos katsotaan hybridisaation lisääntymistä tietyssä populaatiossa 5 prosentista 10, se voi olla ongelmallista, mutta yleisesti ottaen hybriditapauksia on ollut kautta Euroopan yksittäisiä tapauksia, jotka on ratkaistu paikallisesti. Ja voidaan ajatella, että jos on hybriditapaus ja silloin tuhotaan koko lauma, mutta, mutta jos 70 prosenttia on hybridisoitunut, niin silloin ei voida tietenkään tuhota kaikkia. Ja sitten kysyttiin, koska susia on liikaa. Liikaa? No en tiedä, ei siihen ole mitään vastausta siihen kysymykseen. Tietyillä alueilla saattaa olla paljon susia eikä ihmisiä pelota. Ja jossain muualla on parisutta ja ihmisiä pelottaa valtavasti, joten tässä täytyy nähdä konteksti. Ei meillä voi olla tällaista maagista raja-arvoa, jonka jälkeen susien lukumäärä on suuri. Ja sitten te Itävallasta kysyitte matkailusta esimerkiksi. Yksi esimerkki Abruzzon kansallispuistossa, joka on lähellä Roomaa. Roomasta ajaa sinne tunnin. Meillä on kaksi miljoonaa kävijää ja Meillä on susia eniten tihemmin kaikkialla Euroopassa, eikä kukaan oikeastaan näe näitä susia koskaan. Eli ei ole mitään yhteyttä sen välillä, että olisi paljon susia ja siksi turismi kärsisi. Matkailijoille pitää vain sanoa, että sudet eivät syö punahirkkaa ja niin edelleen. Ja sitten rinnakkaiselosta vielä – viimeinen kysymys oli hyvin merkittävä, eli miten suuri kannan pitäisi olla, miten paljon susia tarvitaan. Tämä on eettinen kysymys, koska me emme tarvitse tarvitse susia. Sudet eivät ole välttämättömiä. Tämä välttämättömyys lähestymistapa ei mielestäni ole kovin kiinnostava tässä keskustelussa. Kiitos. Merci pour me donner la parole. Kiitos, että saan vielä puheenvuoron. Palaisin kahteen seikkaan. Te, jotka olette tällä paikalla, edustatte myös sitä asennetta, jonka olemme nähneet sosiologisesti. Kun puhumme sudesta, niin puhutaan ennen kaikkea ongelmista. Tämä on oikea huoli. On vaikeata pohtia rinnakkaiseloa, yhteiseloa, kun lähdetään liikkeelle aina ongelmista. Kenties voitaisiin suhtautua tähän tavallaan tasapainoisemmin. Ja toinen asia, kun todetaan, että kaikki ongelmat liittyvät äh, esimerkiksi vuoristolaiduntamiseen ja tiukasti muistutetaan siitä, että äh, maaseutu tarkoittaa laiduntamista. E, eihän se sitä ainoastaan ole. Jos me vahvistamme tätä dualiteettia, niin äh, unohdamme sen, että suten ei liity pelkästään ongelmia on myös mahdollisuuksia hyvään, tyydyttävään yhteiseloon, rinnakkaineloon mukaan luettuna lapset. Meillä on todellinen ympäristökasvatusongelma ja se ei liity pelkästään suteen. Voin totta kai puhua vain Ranskasta. Meidän luontosuhteemme pohjautuu pelolle, huolelle, miten näitä huolia voitaisiin hoitaa äh, niin, että hoidetaan ikään kuin sitä eläintä, joka nämä huolet aiheuttaa? meidän tulisi jo ennakoivasti pyrkiä suojelemaan tehokkaasti tätä lajia. Kun kyse on sudesta ja sen eloon jäämisestä, niin se ei liity pelkästään ekologiaan eikä pelkästään meihin ihmisiin. Kyse on myös julkisten viranomaisten mahdollisuudesta taata lajin säilyminen. Tämä on myös sosiologinen kysymys ja kyse ei ole pelkästään vain ja ainoastaan sudesta ja siitä, haluammeko me suojella suden, missä tapauksissa, äh, onko kyse alueista, susien määrästä. Pitää toimia niin, että koulutamme ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa niin, että ymmärretään, mikä rikkaus on se, että meillä on tämä laji. Rinnakaiselo tarvitsee kahta lajia. Ei voida puhua rinnakkaiselosta suden kanssa, jos susia ei ole. Eli missä on rikkaus, se rikkaus, joka liittyy tähän rinnakkaiseloon, yhteiseloon. No, jos lähdetään siitä liikkeelle, että aina täytyy vain rajoittaa lajia, niin tähän yhteiseloon ei päästä. Please. Kiitos oikein paljon. Pyytäisin sulkemaan mikrofonin vielä. Kiitos. Näin pääsemme tämän ensimmäisen paneelin loppuun ja siirrytään toisen paneeliin. Annan Tatjanalle puheenvuoron. Hän on vetomusvaliokunnan varapuheenjohtaja. Olkaa hyvä. We are asking panelists for the second. Pyydämme nyt toisen paneelin jäseniä professori Truvostia ja Kojolaa tänne korokkeelle. Olkaa hyvät, asettautukaa paikoillenne. Minulla on ilo esitellä professori Ari Truvost, joka tutkii ja opettaa Tilburin yliopistossa. Ja siellä hän toimii apulaisprofessorina ympäristölainsäädännön alalla. Professori Proborst on täällä. Hän on yksi niistä harvoista juristeista, joka on myös auktorisoitu villieläinjäljittäjä. Olkaa hyvä, 10 minuuttia. Thank you very much for the Kiitos kutsusta puhua täällä. Tämä on etuoikeus se, että asiana käsittelee näin mutkikasta aihetta kymmenessä minuutissa on lähes toivoton tehtävä, mutta teen parhaani eikä teidän ole syytä olla huolissanne puheenjohtaja. Tavoitteeni on vain Tavoitteeni on käsitellä joitakin pääjohtopäätöksiä, jotka liittyvät aiheisiin, jotka täällä ovat olleet esillä, jotka ovat hyvin tärkeitä myöskin käytännön kannalta. Ajattelen susien suojelua ja kannan hallintaa. Haluaisin kiinnittää huomiota metsästämisen ja poikkeuksiin tiukasta suojelusta. Ajatellen käytössä olevaa aikaa, aion keskittyä Habitat-direktiiviin, joka luo tiet, selkeät julkiset puitteet, joiden puitteissa susien suojelun ja kananhan täytyy tapahtua. Tämä direkti, kalvot ovat hyvin olennaisia, koska siinä näytetään, nähdään, miten Alankomaissa susi metsästää ravintoa pennuilleen. Meillä on hiukan ongelmia. Yes, there we go. So where wolves... Siis missä susia nyt sitten on tummansinisillä alueilla tällä kartalla, jäsenvaltioiden viranomaiset ovat velvollisia ensinnäkin määrit löytämään alueet jo Natura 12 000 puitteissa, liitteen kaksi puitteissa ja varmistamaan niiden tiukan suojelun liitteen neljä ohjeiden mukaisesti. Ja vaalean sinisillä alueilla on niin sanottu joustavan suojelun periaate käytössä, joka perustuu liitteeseen 5. Kaikki nämä kolme, liitteet 2, 4 ja 5, tähtäävät siihen, että saadaankaan suotuisa suojelutilanne susikannalle. Kuitenkin liittyy epävarmuutta siihen, miten voidaan arvioida tämä taso täsmällisesti, on kysymys siitä, että ovatko nämä tuhoutumisriskit olensa vai ja myöskin demo, geneettisten ja ekologisten tekijöiden merkitysarvioinnissa. Mutta viimeisimmän Euroopan tuomioistuimen päätöksen osalta, joka koskee sudenmetsästystä Suomessa, nyt on enemmän selvyyttä siitä, missä määrin, miten pitäisi arvioida tätä suojelun tasoa. Tuomioistuimen mukaan se pitää tehdä paikallisella ja korkeammalla tasolla. Ja korkeampi taso voi olla kansallinen koko jäsenvaltion alue, mutta se voi myös olla väestö tietyn alueen sisällä, joka ei ota huomioon sitten susia, jotka tulevat rajan ylitse tai ovat rajan toisella puolella, esimerkiksi Venäjällä. Tämä määrittää täsmälliset ehdot sille, milloin tällainen rajat ylittävä lähestymistapa olisi hyväksyttävästi vaikka olisikin oletettavissa, että tämä tietysti on riippuvasti siitä, että mikä on se väestön taso, josta on sovittu jäsenmaiden, jäsenmaiden kesken. Nyt joka tapauksessa nyt tuomioistuin on antanut tärkeän sysäyksen pitkän tähtäyksen suosituksiin, joita komissio antaa, ja myöskin Bernin äh, yleissopimuksen pysyvän, pysyvälle komitealle luonnostella tällaisia suunnitelmia, jotka koskevat tällaisia rajat ylittäviä suurpetojen kantoja. Tässä on järkeä siksi, että useimmat populaatiot ovat rajat ylittäviä, kuten on aiemmin korostettu, ja myös siksi, että suden juridinen asema voi olla erilainen rajan eri puolilla. Sen lisäksi suositeltu rajat ylittävä lähestymistapa myöskin näyttäisi antavan yksittäiselle jäsenvaltiolle lisääntyviä mahdollisuuksia esittää poikkeuksia tiukasta suojelusta silloin, kun se on toivottavaa. Seuraava kalvo. Minä ja tämä kaukosäädin emme oikein toimi hyvin yhdessä. Liite 5. Siinä voin sanoa, että voidaan susien tappamista silloin tämä lupaa silloin, kun on, säilyy tämä suotuinen suojelutilanne ja väestö, tätä kantaa säännöllisesti seurataan ja katsotaan myöskin, mitä keinoja käytetään tappamiseen. Missä on liitteen neljä tiukka suojeluperiaate, on kolme ehtoa, jotka pitää täyttää ennen kuin yhden tai useamman eläimen tappaminen on sallittua. Tämä artiklassa 16 ensinnäkin poikkeuksen täytyy perustua johonkin syistä, joka tässä määräyksessä on esimerkiksi suojellaan vakavilta tuhoilta karjalle. Täytyy olla myöskin todisteita siitä, että tyydyttäviä vaihtoehtoja ei ole tappamiselle ja sitten poikkeus ei saa kuitenkaan rajoittaa sitä, että säilyy suojuusa, suotuisa suojelun taso. haluaisin korostaa yhtä olennaista kysymystä. Nyt viimeisimmän tuomioistuimen päätöksen jälkeen me tiedämme, että artikla 16.1e voi periaatteessa olla perusta sille, että annetaan lupa lailliselle sudenmetsästykselle, jotta estetään laitonta sudenmetsästystä. Ja argumenttina voi olla se, että samantyyppiset pohjat koskevat myöskin yleisemmin tällaista sudenmetsästystä vapaa-ajan toimintana – ja kuitenkin ehdot ovat tiukat ja ne voivat olla hyvin vaikeita täyttää käytännössä esimerkiksi epäilys siitä, onko metsästäminen silloin, kun on kysymys on suojelun tason vaikuttavasta tekijästä, silloin tällaista metsästystä ei voida, sille ei voida antaa lupaa. Jos analysoidaan artiklaa 16, ajatellen tuomioistuimen tapaoikeutta, on selvää, että on ainakin neljä vaihtelevaa tekijää, jotka pitkälti määrittävät sen, miten laajoja voivat olla poikkeukset silloin, kun käytetään liitteen neljä hallintotapaa. Voi olla mahdollisuuksia suuden kannan hänellä silloin, kun kanta on vankka ja kun tämä perustuu tietoisen, tieteellisen tietoja, kulmassa kun selkeä kansainvälinen laki ja poliittinen puite sillä, kun olemassa myöskin olemassa rajat ylittävä populaation tason yhte, hallinnan yhteistyö. Jos populaatio on pieni ja tieteellinen aineisto on epämä, tulkittavissa eri tavoin, niin jos ei ole mitään merkkiä ratkaisusta yhteistyöstä, silloin liitteen puitteissa se, mitä voidaan antaa lupia suden metsästykselle, on todella vähäistä. Lopuksi tarttuisin kahteen muuhun kysymykseen erilaisten vyöhykkeiden käyttäminen susien suojelun ja kannanhallinnan välineenä. Siellä, missä luodaan vyöhykkeitä, joissa susia kohdellaan suotuisasti, niin ne täytyy olla yhteensopivia Habitat-direktiivin kanssa. Muissa tapauksissa ne vyöhykkeiden soveltuvuus riippuu siitä, miten voidaan soveltaa direktiiviin liittyviä hallintomahdollisuuksia. Se, että on alueita, joilla susia esiintyy harvassa, Tällaiset alueet ovat hyvin vaikein ystettävissä artiklojen 2 ja 4 määrittämiin hallintotapoihin. Sitten hybridit, sudien ja koirien risteytykset. Habitat-direktiivissä Bernin yleissopimuksen suosituksen 173 valossa näyttää olevan tällainen kaksen, kahdentapainen lähestymistapa, koska hybrid poistetaan populaatiosta hallin, suojatulla tavalla ja toisaalta nämä suden ja koiran risteytykset saavat suojelua kuitenkin väestöltä yleisesti, että voidaan estää toimeenpano-ongelmia, jotka vaikuttavat susien tiukkaan suojeluun. Lopuksi tässä joitakin julkaisee analyysiä, joihin minun lyhyet kommenttini perustuivat. Haluaisin kiinnittää huomioon erityisesti ensimmäiseen artikkeliin, joka aivan äskettäin julkaistiin ja joka sisältää EUn tuomioistuimen havainnot ja sen päätöksen viime lokakuulta. Kiitos tarkkavaisuudesta ja näyttää siltä, että minä jopa jätin aikaa jäljelle. Niin, kiitoksia professori Trubost. Kiitos siitä, että pitäydyitte puheajassanne. Nyt annan puheenvuoron toiselle asiantuntijallemme tässä paneelissa. Kyse on siis juridisista puitteista ja kansainvälisistä sopimuksista. Professori Ilpo Kojola. Hänhän on yksi parhaista Suomen susituntijoista. Hän on erikoistunut suurien äh, suurpetokantojen seurantaan ja suurpetojen ekologiaan ja myös konflikteihin. Professori Kojola on tehnyt työtään Suomen luonnonvarakeskuksessa ja hän on myös kirjoittanut tästä aiheesta lukuisia tieteellisiä artikkeleja. Olkaa hyvä. Thank you, Lady Chair. And, uh... Kiitos puheenjohtaja. Minulla on ilo olla paikalla. Kiitos kutsusta. Suomihan on esimerkki sellaisesta maasta, jossa meillä on tilanteen valvontaa siitä lähtien eh, virallisestikin, kun olemme olleet EU-jäseninä. Meillä on eh, Pohjois-Suomessa eh, liitteen viisi mukaista karjan kasvatusta, oikeastaan poroja ja sitten muualla on ehdot, jotka mahdollistavat vain pienimuotoisen valvonnan. Uh, Poronhoitoalueella on vaikka tuon alueen ulkopuolella liite neljä alueella on hyvin vähän vahinkoja, jos katsotaan pelkästään lukuja, mutta sudet tappavat metsästyskoiria, mikä on melko suuri ongelma. Se on suurin konflikti metsästäjien ja susien välillä Suomessa. mutta alueella, jolla on poronhoitoa harjoittaa, siellä on, sitä on myöskin, se on liite neljä alueella, mutta Venäjällä, jos ei ole mitään rajoituksia susien tappamiselle, ja siellä on hyvin vähän valvontaa. That's a problem. Okay. Sitä myötään palkkioita susien metsästämisestä ja tämä on tapa, jolla harjoitetaan valvontaa. Tässä on nähtävissä, miten suuria haasteita Suomessa on. Suomessa susikanta on kovasti vaihdellut vuosien saatossa. Ei ole ollut selkeää suhdetta vuotuisen kuolleisuuden kanssa, jos katsotaan sitä, miten paljon tämä kanta on muuttunut kahden vuoden välillä. Tällainen laillinen valvonta tai kuolleisuus ei selitä tätä vaihtelua, joka on nähtävissä näistä pylväistä. Tästä näkyy, että tällainen laiton surmaaminen, salametsästys, se on vaikuttanut vuotuiseen vaihteluun aivan selvästi. Tämä on tällainen hämärä ilmiö, mutta kuitenkin on ollut mahdollista analysoida sitä käyttäen niitä susia, joilla on tällainen panta, jossa on lähetin. Ja on, jos katsotaan koko tätä kannan vaihtelua ja tällaista metsästymisosuutta, niin nämä ovat yhdessä toisiinsa. Ja tämä on ollut myöskin haaste Skandinaviassa siksi, että wolves, wolves have, uh, have väestö on siis, tilanne, tämä kanta on koko ajan vaihdellut ja siinä on tapahtunut suuria muutoksia. And uh, because already Tämä poronhoitoalue useimpina vuosina on sellainen, että siellä vahinkoa aiheuttavat nuoret sudet, joita tulee Venäjältä, tai sitten sellaiset laumat, jotka ovat olleet tämän porontalueen eteläosissa. Näyttää siltä, että yhteydet Skandinavian ja Suomen susikantojen välillä ovat aika heikot. Jotkin siirtyvät Skandinavian näistä susista joka vuosi, mutta niitä on kovin vähän. Ja Skandinaviassa – on pyritty auttamaan tällaisten yhteyksien aikaan samasta siirtämällä joitakin susia Pohjois-Ruotsista etelämpään, jossa on olemassa lisääntymiskykyinen kanta. Jos katsotaan tätä tunnettua susien kuolleisuutta liiten neljä alueella eteläiset, etelään tästä poronhoitoalueesta – kokonaiskuolleisuus tällä vuosikymmenellä on, on ollut yli 200 sutta, ja näistä yli 200 sudesta noin 50 prosenttia on surmattu erityislupien nojalla, jota on myöntänyt Suomen ristanhallinto. nämä luvat on perusteltu artiklaan, on perusteltu artiklaan 16 ABC tapaus tapaukselta. Ja on pyritty myöskin siis hallittua metsästämistä harjoittamaan – jolla voitaisiin vähentää tätä laitonta surmaamista, koska on tunnistettu, että se on ongelma. Vuosina 14, 15, 15, 16 metsästyskausilla viime vuonna mm, kävi ilmi, miten hauras tämä järjestelmä saattaa olla siksi, että susikanta väheni. Ja syy oli se, yksi syy oli se, että että lisääntymiskykyisten aikuisten äh, eläinten kuolemat, kuolleisuuden taso nousi liian korkeaksi, vaikka metsästäjiä metsälle suositeltiin, että ne olisivat äh, surmanneet enemmän tällaisia nuorempia eläimiä, mutta tämä ei toiminutkaan. Sitten meillä on on ollut keskustelua tapauksesta, joka on yhteydessä artiklan 16a käyttöön, jolla suojellaan, suojellaan villiä eläin, eläinkantaa, koska meillä on nopeasti pienenevä metsäke, metsäpeurakanta, äh, ja tämä näyttää liittyvän äh, susikantaan alueella. Yleisesti ottaen tämä metsäpeura oli koko boreaalisella alueella Euroopassa, mutta nyt äh, sen esiintyneisyys on hyvin hajanaista ja se on lähes erittäin uhanalainen eläin. mutta ei ole täysin selvää se, voidaanko, voidaanko sitä tällä tavoin käyttää perusteluna. Sitten se, miten voitaisiin saavuttaa suotuisa suojelutilanne ja vähemmän vaihteleva susikanta, on asia, josta keskustellaan – Voitaisiinko laillisella metsästämisellä vähentää laitonta surmaamista? Tästä ei ole täyttä selvyyttä. Sitten mm, metsä, maa- ja metsätalousministeri julkaisi suunnitelman hallinnoisolta ja myöskin tämä EU Life-hanke Boreal Wolf, joka tähtää parempaan ihmisten ja susien rinnakkaineloon. Aikana jakanut loppua Sanoisin kuitenkin, on äh, papereita, joista saada lisää tietoa tästä hankkeesta. Thank you, professor Kajola. And also... Kiitos, professori Kojola. Kiitos myös siitä, että tässä säästyy hieman aikaakin. Käytämme sen keskusteluun. Meillä on vielä puheenvuoropyyntöä edellisestäkin paneelista ja sen jälkeen jatketaan sitten uusilla pyynnöillä. Edustaja Hoisling, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank erstmal für die Referate. Kiitos oikein paljon näistä alustuksista. Nyt selkeästi nähdään, että meillä on oikeastaan lainsäädännöllisiä mahdollisuuksia rajata susikantaa. Ja Miksi tämä ei sitten onnistu? Slovenia esimerkiksi, hän no esimerkiksi siitä, että tämä ei osalli, onnistu tietyllä alueella. Liittyykö tämä paikallisviranomaisiin vai onko tämä kysymys siihen liittyvä, että poliittisesti ei uskalleta jotain tehdä. Poliitikkona meidän on huolehdittava siitä, että tässä ei luoda tällaista vastakkainasettelua kaupungin ja maaseudun välillä. Kaupungissa nähdään susi myönteisenä aina. Ja tietenkin pitää huolehtia siitä, että Suomessa, kuten Suomen edustaja esimerkiksi sanoi, voidaan huolehtia poronhoidosta. Onko tällaista tasapainoa nyt? Selkeästi tarvitaan alueellista lähestymistapaa. Esimerkiksi peurakantojen osalta suden kanava. Eli miten voidaan selittää ihmisille, että voidaan ehkä tukea heitä jotenkin rakentamalla aitoja tai jotain niin, että voidaan rajata ainakin vahinkoja niin, että ymmärrystä olisi enemmän. Monilla alueilla näyttää siltä, että ei pystytä edes taloudellisesti korvaamaan niitä vahinkoja, joita karjan kasvattajille syntyy. Kiitos. Thank you, Mr. Hausling, but please... Kiitos, edustaja Hoisling. Kollegat, pitäkää kiinni minuutin puheajoista. Seuraavaksi edustaja Deserle. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua nopeasti. Kaikki puheenvuorot oikeastaan on kohdistettu kaikille kolmelle paneelille. Tämä liittyy myös edelliseen paneeliin ja sen sisältöön. Me tarvitsemme käytännönläheisyyttä ja rationaalisuutta. Sehän, sitähän meitä vaaditaan. Me olemme kansan valitsemia edustajia. Tarvitaan myös selkeämpiä vastauksia niihin kysymyksiin, joita viljelijät esittävät. Tätä myös kollega Hoisling painotti. Meidän täytyy myös analysoida viljelijöiden määrää niiden määrää, jotka ovat kadonneet susien takia. Eli täytyy myös laskea ne lampaat, jotka ovat joutuneet susien syömäksi. Ja tämä täytyy yrittää esittää hieman todellisemmassa valossa. Jälleen kerran halutaan todeta, että susi on suojeltu laji ja eurooppalaiset viljelit, viljelijät, tuleeko heistäkin sitten suojeltu laji? näinkö tässä sitten käy. Ei pidä jättää huomiota myöskään niitä pahantahtoisia tekoja, joita viljelijät ovat tehneet, jotka voivat johtaa dramaattisiin tapahtumiin, koska emme ole toimineet rohkealla tavalla. Mister, Mister Fuge. Kiitos, edustaja Fuge. Hello. Um, I'd like to point out... Minä haluaisin sanoa että kukaan ei ole puhunut mitään susikannan vaikutuksista biologiseen monimuotoisuuteen erityisesti laaksoalueilla, vuoristoalueiden laaksoissa. Siellä on haavoittuvaista aluetta. Siellä on ajateltava muita populaatioita, jotka katoavat siksi, että susia on enemmän ja pedot, nämä pedot saalistavat muuta riistaa, sityvät Alpeilta esimerkiksi on katsottavaa vaikutusta peurakantoihin ja vaikka liikenneonnettomuuksiin, kun kannat siirtyvät vuoristolta tasamaalle enemmän. Onkohan tutkittu sitä, miten tämä vaikuttaa onnettomuuksien tasoon ja ihmisten elämään? Kiitos. Mr. Dorfman. Edustaja Dorfman, olkaa hyvä. Kiitos. Niin. Minä haluaisin sanoa aiemmalle panille asiantuntija Ranskasta mm, esitti asiasta mielenkiintoisen katsauksen. Me olimme itse asiassa käymässä Ranskan alpeilla valtuuskunnan muodossa, enkä minä kokenut tilannetta niin idyllisenä kuin hän puhui, mutta siinä oli kysymys nyt professori Trovasille. Te puhuitte siitä, että että se mitä kollega Hoisingman että ajattaisiin asioita enemmän alueellisesti, kun on kysymys susikannan hallinnasta, voitaisiin ottaa, katsoa, että olisi tällaisia vyhykeitä, joissa esiintyminen, esiintyy harvemmin susia, olisiko tämä mahdollista flora- ja fauna-direktiivien puitteissa, siis että voitaisiin katsoa, että kun on alhainen susiväestö, niin tämä olisi se, mitä kohti voitaisiin pyrkiä, niin että konflikteja olisi vähemmän. Mr. Buddha. Edustaja Buddha, olkaa hyvä. <clears throat> Kiitos, puheenjohtaja. Viljelijämme tietenkään eivät ole tyytyväisiä, kun kuuntelevat tätä keskustelua. Viljelijöillä, kasvattajilla on rajoituksia rajoitusten perään ja nyt me puhumme susista. Todellinen kysymys liittyy siihen suurpetojen määrään, mikä, mitkä voivat elää tietyllä alueella. Meillä Romaniassa tietyllä alueella on noin 4000 karhua kuulemma, mutta todellisuudessa niitä on siellä yli 6000. Meillä on entistä enemmän suurpetoja kuin mikä olisi hyväksyttävä taso. Tällaista tilannetta ei ole missään muussa jäsenvaltiossa. Kuvitelkaapa sellaisen tilallisen tilannetta, jolla on 200 lammasta ja hän saa lampaista sitten maitoa ja näillä tuloilla hän voi maksaa lastensa koulunkäynnin. Jos hän menettää nämä lampaat, niin eh, mistä hän elantonsa repii? Helppohan täällä Brysselissä on puhua, mutta todellisuus on aivan toinen. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin jatkaa siitä, mitä aiemmin puhuttiin, mitään siitä, miten asioita käsiteltäisiin ihmisoikeuksien kannalta. Ei pelkästään susi ole ongelma, vaan myös karhu. Romaniassa viime kuukausina kahdeksan ihmistä on kuollut karhun hyökkäyksen uhrina Harkitan, Kovasnan ja Marosin lääneissä. Monet ihmiset ovat loukkaantuneet. Nämä hyökkäykset ovat tapahtuneet asuttujen alueen lähistöllä. Tästä on tullut valtaisia ongelmia myöskin viljelijöille. Karhujen määrä on lisääntynyt Romaniassa Tällä hetkellä Romaniassa on kaksi kolmasosaa Euroopan karhukannasta. Nyt on tehty arvio viime vuodelta, jossa luku olisi noin viides, olisi noin lähes 10 000 tämä arvioiden karhujen määrä Romaniassa. Mutta 2016 kiellettiin jolla rajoiteltiin tätä karhukantaa, joka merkitsi noin 400 eläimen tappamista vuosittain. Tän todellakaan Romaniassa enää ei karhua pidetä tiukasti suojeltuna eläimenä, vaan todellakin tämä kanta on kasvattanut huomattavasti. Euroopan komissio ei voi kieltää habitatdirektiivin puitteissa sitä, että tahdotaan järkevää eh, eläinten tällaisen viljelijöiden kantojen hallintaa silloin, kun nämä eläimet aiheuttavat vahinkoja ihmisille ja taloudelle. Äh, Mr. Ben, Benberg. Vancouver, Danke, sorry. Frau Vorsitzende. Meine Frage bezieht sich hier auf... Kiitos, puheenjohtaja. Tomastilta olisin kysynyt, että tarvitsemme tulevaisuuden suunnitelmia ja tällaista suotuisaa suojelun tasoa. Se voi vaihdella populaation ja jäsenvaltion osalta. Missä rajoja vedetään nyt yksittäisten jäsenvaltioiden ja populaation osalta? Aikaisemmin kuulimme, että Geneettisesti katsoen meillä on vain yksi suusi populaatio Euroopassa. Miksi erotellaan nämä näin usein tällä tavalla? Ja sitten sanoitte, että suuret haitat muihin eläimiin liittyen voisivat olla yksi peruste. Miten nämä määritellään tarkkaan, jos puhutaan kokonaispopulaatioista lampaiden osalta vaikka yksittäisessä jäsenvaltiossa? Mutta kyllähän yhden lampaan menettäminen saattaa jo haitata koko tätä lammaslaumaa. Edustaja Sander, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Professori Trubost, mainitsitte Habitat-direktiivin, jossa asetetaan tiukat suojelumääräykset. Puhuitte myös artiklasta 16 direktiivissä, joka mahdollista, että jäsenvaltiot voivat asettaa myös poikkeuksia hyvin tiukkojen raamien puitteissa. Haluaisin esittää teille kysymyksen, kun huomioimme, että jäsenvaltioilla on hyvin vähän liikkumavaraa näiden poikkeuksien poikkeusten suhteen Habitat-direktiivissä. Tämän lisäksi meillä on myös tuomioistuimen päätökset, jotka rajoittavat näitä poikkeusmahdollisuuksia. Voivatko jäsenvaltiot saada käyttöönsä tieteellistä tietoa, jonka pohjalta sitten poikkeuksia voitaisiin myöntää ja näin voitaisiin nopeammin toimia? Mrs. Aguiar. Kiitos edustaja Aguiar, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Suden läsnäolo ei sovi yhteen karhoiten kanssa. Vuonna 2018 Agilan äh, pienen Espanjan keskialueen alueen osalla nämä menetykset olivat yli 5 miljoonaa euroa. Tämä liittyy siihen, äh, miten tällainen äh, väestö on mutta Life-ohjelma, joka on Espanjan on tukenut aloitteet, jossa lapsille eh, esitellään tämä susitelsana seuraeläimenä. Tämä pyrkii vahvistamaan eh, susien olemassaoloa sellaisella alueilla, jossa ne voivat olla karehonon ohella rinnakkain. Suden läsnäolo ja Euroopan unionin politiikko ei ole johdonmukaista. Ajattelin sitä, että pyritään saavuttamaan erilaisia tavoitteita. Me haluamme sitä, että muoto, muokataan havitadirektiiviä, joka katsoo, että susi olisi tällainen eläin, joka on alueelle tyypillinen. Edustaja Jaar. Ja vielen dank. Äh, niin, kiitos paljon kollegoiden puheenvuoron jälkeen. Pari lisäkysymystä ehkä molemmille puhujille. Minä olenkin tässä puhunut juuri tästä hoitosuunnitelmasta kansallisen jäsenvaltion ajoilla. Jos ajatellaan, miten pitkiä matkoja susi kulkee, niin miten tämä toimii. Ja toiseksi puhuitte sellaisista susista, jo, joka ei toimi luonnonmukaisesti, toimii siis häiriökäytöksellinen. Miten niihin suhtaudutaan? Ja ihmiset aina pohtivat sitä, mihin susi kuuluu. Voisimmeko sanoa, keskustella myöskin siitä, mihin se ei kuulu? Mr. Bush. Kiitos, edustaja Bushman. Ja, vielen Kiitos sudet aktiivisesti vaikuttavat siihen, miten niiden kannat vahvistuivat. Luonnonpuistosta on nähty, että susien läsnäolo lisää lajien muonaisuutta. Me sinänsä ole pelkästään omalta osaltaan edistämässä luonnon monimuotoisuutta, vaan myöskin vaikuttavat sekä floraan että faunan alueella. Julkisessa keskustelussa susi on kuitenkin esillä kahdella kysymyksellä. Ensinnäkin nähdään vaarana ihmiselle, joka oikeastaan on enemmänkin satujen piiriin kuuluva asia, sitten toisaalta se, miten se va- va- va- vahingoittaa hyötyeläimiä. On tehtävä kaikki, jotta voidaan vähentää haitat aiheutuu hyötyeläimille. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että ihminen vastaa eläin suojamisesta, koska nämä ovat sellaisilla alueilla, joissa ne altistuvat susien hyökkäyksille, mutta Näyttää siltä, että näyttäisi kyllä siitä, miten tämä säännöllisten tärkeintä on kuitenkaan se, että pyrittäisiin ampumaan susia, vaan pitäisi tekemään jotakin, että paremmin suojella näitä hyötyeläimiä. Kiitos. Thank you, and so we came to last... Kiitos. Ja sitten viimeinen kysymys, edustaja Kristensen. Thank you. On Danish. Kiitos tanskaksi. Været ulvefri i Danmark i over 200 år. Meillä ei ole vuosisatoihin ollut susia Tanskassa ja viime vuosina ehkä 10 tai 20 sutta on palannut alueellamme ja tämä on turhauttanut valtavasti maanviljelijöitämme. Voidaan ymmärtää toki, miksi viljelijät ovat näin pahoillaan siitä, koska heille syntyy haittaa. He ovat vihaisia, se on ymmärrettävää. Meidän pitäisi voida kyllä säädellä susikantoja tai ehkä kokonaan luopua niistä enää rajoittaa. Ennen kuin asiantuntijamme saavat puheenvuorot, kuuntelemme myös talous- ja sosiaalikomitean puheenvuoron. just from economic and social. Niin, nyt vain talous- ja sosiaalikomitean kanta tähän väliin. Olkaa hyvä. Wil graag in het Nederlands spreken als dat... Voisin mielelläni hollantia, jos sopii. Minä olen Alankomaiden viljelijän yhdistyksen jäsen ja edustan lampaanhoidon alaa. Ja Trobostille olisi kysymys. Tämä liittyy sekä ensimmäiseen osioon että toiseen tämä kysymykseni. Ensimmäisen paneelin aikana puhuttiin kriteereistä sille, mitkä kriteerit liittyvät elinvoimaiseen susilaumaan. Ja tämä liittyy kansallisen viranomaisen päätökseen susien määrästä, mutta pitääkö meidän nyt odottaa Alankomaissa, kunnes meillä on tällainen elinvoimainen susikanta? koska usein meillä on kyse Saksan populaatiosta lähtöisin olevista susista meillä. Eli miten kansallinen hallitus voi puuttua kysymykseen, kun susi kulkee maan rajojen yli jatkuvasti? Kiitos. Thanks to all who posed questions and... Kiitos näistä kysymyksistä. Nyt tehtävä onkin vaikea, koska aikaa on vähän, kaksi ja puoli minuuttia molemmille asiantuntijoille, jotta voitte vastata. All right. That was a very rich... Selvä. Siinäpä olikin melkomoinen kirjo kysymyksiä. Jotkut voidaan ottaa vastattavaksi yhdessä, uskoisin. Yksi kysymys oli se, mikseivät kriteerit toimi käytännössä. Miksi syntyy näitä täytäntöönpano-ongelmia, kun kyse on poikkeuksista aivan erityisesti? Tässä korostaisin sitä, että meillä on tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, jonka mukaisesti Habit-direktiiviä täytyy täytäntöönpanna ja soveltaa, osoittaa, että mitä enemmän suutsia on, niin sitä paremmin ne voivat ja sitä enemmän liikkumatilaa jäsenvaltiot saavat susien metsästykseen ja tappamiseen. Kenties luontainen suuntaus on se, että niillä alueilla, joilla sudet koetaan ongelmaksi, yleensä sitten pyritään vähentämään susikantaa. Ja sitten syntyy näitä juridisia ongelmia, kun poikkeuslupia myönnetään. Korostaisin oikeuden näkökulmasta sitä suositusta, että maksimoitaisiin susikantaa, jos halutaan sitten joustavuutta suden metsästykseen. Tämä on siis lain näkökulma ja se liittyy myös siihen kysymykseen, mikä esitettiin eri äh, vyöhykkeistä. Käsitteli lyhyesti näitä vyöhykkeitä, esimerkiksi niitä alueita, joilla on hyvin vähän susia tai ei ollenkaan susia. Nämäkin ovat ongelmallisia äh, vyöhykkeitä, äh, vyöhykkeet 2 ja 4. Sielläkin syntyy näitä kysymyksiä. myös alueellista vyöhykejakoa voidaan noudattaa, jos kyseisessä jäsenvaltiossa sudet voivat hyvin ja susikanta on riittävä tässä jäsenvaltiossa. Sitten jotkut kysymykset liittyivät suotuisan suojelustatukseen. Tämähän on keskeinen muuttuja. Meillä on tämä tuomioistuimen päätös, sen kautta saamme lisäselkeyttä, mutta ei kuitenkaan aivan täyttä selkeyttä siitä, minkälainen lähestymistavan tulisi olla. On kuitenkin selvää, että kun ajattelemme vaikkapa Itävaltaa tai Alankomaita, niin niiden ei tiukkaan katsottuna tarvitse päästä tähän suotuisan suojeluasemaan. Meillä on oikeuskäytäntöä tuomioistuimesta. Kansainvälinen lähestymistapa voidaan omaksua, kun kyse on rajat ylittävästä ulottuvuudesta niissä jäsenvaltioissa, joissa susia on. Mutta tämä ei voi olla mikään tekosyy sille, että vaikkapa Alankomaat sanoo, että meillä on siellä se yksi lauma ja huolehtikoon sitten Saksa suojelustatuksesta ja Puola omasta kannastaan. Sen takia onkin tärkeää, että päästään äh, hallitusten välillä riittävään yhteistyön tasoon, jotta äh, määritellään äh, nämä raja-arvot esimerkiksi yhteisesti, rajat ylittävästi ja saada jonkinlainen käsitys esimerkiksi susien määrästä tietyssä jäsenvaltiossa. Näin tulee sitten helpommaksi todeta, kun esimerkiksi poikkeuksia esitetään, todetaan, että tällä ei sitten ole ikäviä kielteisiä vaikutuksia suotuisaan suojelun tasoon, mutta nyt olen puhunut jo liian pitkään. Thank you, it was difficult. Kiitos, vaikeahan tämä tehtävä oli pitää kiinni puheajasta. Kiitos professori Truborst erinomaisesta selityksestä. Sitten professori Kojola, olkaa hyvä. Yes, thank you. Niin, kiitos. kuulin yhden kysymyksen, joka liittyy siihen, mihin susu, susi kuuluu, mihin ei. Tämä on tietenkin hyvin poliittinen kysymys, mutta joka tapauksessa olen sitä mieltä, että me totta kai pidämme sutta tervetulleena viljeläimenä mutta sudet siirtyvät myös hyvin lähelle ihmisten asutuksia ja alueelle, jossa on paljon ihmisten infrastruktuuria. Ja sudet pärjäävät oikeastaan varsin hyvin tällaisilla alueilla. Mutta niin paikoin sudet eivät ole tervetulleita, näin päinvastoin. Siksi olisin sitä mieltä, että olisi hyvä selvittää tai luoda sellainen alueiden kartta, ja sellaisia karttoja oikeastaan onkin, mutta voitaisiin kartoittaa riskialueet, joilla voisi syntyä eniten riskiä tai konflikteja – Edelleen Etelä-Euroopassa sudet ovat eriten, eniten vuoristoalueilla, mutta siirtyvät myös muille alueille nykyään yhä useammin. Samoin pohjoisemmassa Euroopassa ihmiset Suomessakin tulevat eteläisempään Suomen, jos ei ole ainoastaan metsää, vaan maatalousalueita ja kyliä. Kiitos. Kiitos professori Kojola. Kiitos kaikille panelisteillemme. Nyt meillä on enää alle puoli tuntia aikaa kolmatta paneelia varten. Pyydän kaikkia noudattamaan tiukasti puheaikoja. Kolmannen paneelin johdossa toimii äh, Norbert Lins. Olkaa hyvä, maatalousvaliokunnan puheenjohtaja. Vielen monet kiitokset kollegoille tähän assisten paneelien johtamisesta. Minäkin haluan kiittää siitä, että minun valiokuntani jäsenet ovat hyvin voimakkaasti läsnä. Nyt ajattelen sitten toimivallan jakamista ja kiinnostusta ja katson tätä läsnäoloa, niin täytyy vielä kerran puhua siitä, miten tällainen kuuleminen itse asiassa rakennettiin. No niin, hyvät kollegat, Kolmannessa paneelissa tulemme kysymyksiin, miten susi vaikuttaa ympäristöön ja etenkin maaseutuväestöön. Ja katsomme myöskin rinnakkainelon kysymystä. Ajattelen hyötyeläinten pitämistä. Myös tällä mielenkiintoinen puheenvuoro, kun joku puhuu niin sanotusta hyötyeläinten pitämisestä. Tämä rinnakkainelo hyötyeläinten ja susien ja puhuttujen kysymyksien osalta, jotka liittyvät vyöhykkeisiin, joilla ei olisi susia. Meillä on tälläkin kaksi asiantuntijaa, mitä nyt rajoittaa aikaa. Ehdotan seitsemän minuuttia kummallekin puhujalle. Ensimmäisenä tohtori Joon Linnell Norjan luontotutkimuksen instituutista ja joka on äh, suurpetojen kantojen suuntaviivo, kesäytymisen suuntaviivosta ja on myöskin ollut tekemisissä äh, suurpetojen, muissa susien kantojen elvyttämisestä ja myöskin vaikuttamisesta viljelijöiden toimeentuloon. Ja sitten äh, Roma Michel Boudouin, joka on lampaiden, lampaan lihatyöryhmän johtaja – Euroopan maanviljelijöiden järjestössä ja myöskin aktiivinen maanviljelijä Ranskassa. Ja hänellä on itsenään 500 lammasta ja, ja maata 57 hehtaaria. Tohtori Linel, olkaa hyvä, te aloitatte. Thank you for the opportunity to... Kiitos tästä mahdollisuudesta palata tänne parlamenttiin. Olen varmaan tehnyt valtavasti syntiä aikaisemmassa elämässä, niin kun minua kutsutaan keskustelemaan aina konflikteista. Mieluummin puhuisin positiivisemmista asioista, mutta jotenkin olen päätynyt puhumaan konflikteista, mutta pyrin ylläpitämään myönteistä lähestymistapaa kuitenkin. Olemme kuulleet, että meillä on nyt ehkä 17 000 sutta Euroopassa. Tämä on selkeästi luonnonsuojelun menestystarina Euroopassa – mutta yhden mielestä tämä on valtavan menestys, toisen mielestä konfliktin syy. On tärkeää, ettei lähestytä liian naivisti tätä, koska konfliktit ovat aitoja ja hyvin monimutkaisia asioita. Ja puheenvuoroissa tänään on jo kuultu, että konflikteilla on vaikutuksia ihmisten elämään ja tulonhankintaan, jotta ymmärrettäisiin konfliktit. Voidaan katsoa, että voidaan puhua yleisesti taloudellisista tai sosiaalisista konflikteista, vaikka kaikki voi liittyä tekijöitä molemmista. Taloudelliset konfliktit voidaan ilmaista helpommin esimerkiksi lampaiden tai karjan aseman osalta. Viimevuotisessa raportissa sanoittiin, että noin 20 000 lammasta on tapettu EUn alueella, tai ehkä jopa 25 000 kaiken kaikkiaan. Tämä on vain noin 0,05 prosenttia siitä, miten paljon lampaita on Euroopan mantereella. Ei tämä uhkaa tuotantoa, mutta jos katsotaan paikallistasolla tiettyjen alueen yksittäisiä lampakasvattajia, niin tämä vaikutus on hyvin merkittävä. Eli Tämä vaikutus ei ole millään muotoa symmetrinen ja monet karjan kasvattajat kohtavat tämän hankalana ongelmana alueellisesti, mutta on tärkeää muistaa, että susi ei toimi yksin. Susi tulee kaikkien muiden haasteiden lisäksi, joita pienimuotoiset viljelijät kohtaavat kaikkialla Euroopassa – siis muoristoalueilla esimerkiksi tai muilla alueilla pienimuotoinen viljelijä kohtaa monia ongelmia, mutta susi on ihan viimeinen ja sen näkee hyvin VTO ja muut abstraktit kaukana olevat kysymykset ovat vieraampia, mutta sitten susi tulee ja suteen tavallaan kumuloituu kaikki turhautumisen aiheet. Eli kun viljelijä suuttuu, sudesta. Pyytäisin muistamaan, mitä sieltä takaa löytyy. Tämä on yksi lisäturhauttava tekijä pienviljelijän elämässä. Ja jos jotenkin luontodirektiivi ja suojelutoimet poistettaisiin ja susi katoaa, niin mitä viljelijälle jää? No jäljelle jää vielä kaikki muut haasteet, jotka viljelijät kohtaamaan päivittäin, ja nämä ovat aitoja huolenaiheita. Pyydän, että suse nähtäisiin juuri tässä kontekstissa. Jos siirryn eteenpäin, niin toinen konflikti on poronhoitoon liittyvä konflikti. Kun puhutaan tästä, niin on olemassa ratkaisuja. Tiedämme paljon monista suojamiskeinoista. On mahdollista vähentää suden vaikutusta eläintenhoitoon. Nämä ovat helppoja helppoja, yksinkertaisia tai halpoja asioita, mutta joitain keinoja on olemassa. Eli jos tahto on olemassa, niin voidaan varmasti näitä menetyksiä vähentää ihan nollaan asti, mutta kuitenkin pienentää. Tällä hetkellä rahoitusta on jo paljon kansallisten ja alueellisten viranomaisten käsissä, että voitaisiin huolehtia näistä korvauksista. Tämä liittyy tämän päivän keskusteluun, mutta ei voida ajatella, että että susien tappaminen on tässä ainoa ratkaisu. Mutta poronhoidosta, jos puhutaan Pohjoismaissa, niin tämä on hyvin, hyvin hankalasti hoidettava. On hyvin vähän mahdollisuuksia suojella pedoilta peroja, joten varmasti susien tappaminen voi olla tärkeä tekijä, kun tämä on aivan erityinen konflikti, kun ajatellaan alkuperäiskansoja pohjoisessa – ja sitten muita konflikteja. Kyse ei ole ainoastaan viljelijöistä, karjan kasvattajista, vaan monet muut kohtaavat näitä. Esimerkiksi metsästäjät. On puhuttu vaikutuksesta metsästyskoiriin esimerkiksi ehkä 50 tai 100, 150 koiraa, koiraa vuosittain, mutta tällä on hyvin tunteenomainen vaikutus metsästäjään. Ja sitten myös ikään kuin kilpaillaan saaliista. Onko tämä osa konfliktia, kun tässä petoeläimet toimivat luonnonmukaisesti, mutta viljelijän kannalta tämä voi olla konflikti. Hyvin tärkeää on tässä viitata siihen, että monet näistä konflikteista ovat eri ihmisryhmien välisiä, eikä ainoastaan ihmisten ja susien välisiä. Ihmisillä on erilaisia arvoja, erilaiset taloudelliset edut ajettavana. Pelätään eri tavalla ja suhtaudutaan hallintoja siihen, missä valta on eri tavalla, onko se alueella keskitetysti kansainvälisesti. Ja tämä liittyy koulutuskysymyksiin, sosiaalisiin kysymyksiin, arvokysymyksiin ja varmasti myös poliittiseen su- suuntaan. Joten nämä konfliktit ovat hyvin monimutkaisia, kun ajatellaan, miten ne jakautuvat kansalaisten kesken. Meillä ei ole puolesta ja vastaan asetelmaa. On todellinen virhe ajatella, että kansalaiset jaettaisiin näin yksinkertaisesti. Ihmiset ovat hyvin monimutkaisia ja voivat kokea konfliktin eri tekijöitä eri konteksteissa. Mutta se, mitä näemme yhä useammin, on, että tämän turhautumisen ja konfliktin takaa löytyy hyvin monenlaisia näkemyksiä siitä, miltä Euroopan luonnon pitäisi näyttää, missä siellä on tilaa petoeläinsuojelun maanviljelijöille ja metsästykselle, suojelemampi kanta ja muut. Eli sudesta tulee tavallaan symboli paljon laajemmalle jaolle yhteiskunnassamme. Me ymmärrämme konflikteja, mutta niiden oikaisemmin korjaaminen on hankalampaa. Meillä on teknisiä, äh, rajallisesti teknisiä keinoja, sitten vuoropuhelu, osallistaminen ja äh, sitten myös osittain susien tappaminen. Emme voi suojella kaikkea aina. Meidän pitää löytää jonkinlainen tasapaino teknisten toimien susien tappamisen ja muiden tasojen välillä, jotta voidaan käyttää oikeita välineitä oikein aikoina oikeissa paikoissa ja päästä pidemmälle tästä hyvin hankalasta konfliktitilanteesta, jossa olemme nyt. Kukaan ei hyödy siitä, että tässä asetetaan vastaikkain yksinkertaisesti viljelijät ja muut. Tämä ongelma ei katoa yhdessä yössä. Meidän täytyy löytää rinnakkaiselon mahdollisuus. Rinnakkaiselo ihmisen ja suden välillä on melko helpompi. On melko paljon helpompi kuin se, että saadaan rauhanomainen rinnakkaiselo eri ihmisten kesken, jolla on niin eriäviä kantoja. Siksi meidän on käyttävää hyvin vivahdekkaista keskustelua rinnakkaiselosta tulevaisuudessa. Kiitos. Vielen dank. Und nun... Kiitos. Ja nyt seitsemän minuuttia. Michel Baudouin. Merci à vous. Bah, je vais Kiitos. Meillä on enää seitsemän minuuttia aikaa ja yritän vakuuttaa teidät. Hyvää päivää kaikille. Minulla on pieni tila, 500 lammasta. On kovin vaikeaa saada säälliset tulot 500 lampalla. Haluan kiittää Bergmania, kun hän nosti esille niitä ongelmia, joita esimerkiksi Sloveniassa on Haluaisin näyttää teille seuraavan kalvokuvan. Tämänhän te oikeastaan jo näittekin, mutta katsokaapa tätä oikeanpuoleista. Siinä näette äh, ne laitumet, äh, jotka ovat hyvässä kunnossa ja toisaalta ne, jotka ovat huonossa kunnossa. Ja toisaalta näette susikannan. Ja katsokaapa minkälainen mm, tilanne on, kun laitatte nämä kartat päällekkäin. Haluan tällä osoittaa sitä, että tarvittaisiin jonkinlaista johdonmukaisuutta sen suhteen, kun halutaan säilyttää susi ja toisaalta säilyttää biodiversiteetti. Mm, professori Carbon äh, vertaili myös komission pyrkimyksiä ja sitä, miten haluan säädellä luonnon heikkenemistä. Äh, on hyvin tärkeää mm, ajatella myös märehtiöitä, jotka vaikuttavat tähän hiilenkiertoon. Sitten saksalaiset kollegatkin ovat puhuneet nyt sudesta. Ja minullakin täytyy olla ongelma tämän kaukosäätimen kanssa. No niin, eli kun katsotaan sitten tuhoja, aivan erityisesti, erityisesti tulisi kiinnittää huomiota tähän pienen valokuvaan. Siinä pieni karitse ja täytyy muistaa myös eläinten hyvinvointi. Aivan niin kuin yksi jäsenistäkin jo korosti, puhutte sitä stressivaikutuksesta, joka kohdistuu viljelijöihin, kasvattajiin. Tällä hetkellä maataloudessa on houkuttelevuusongelma. Maanviljelijät ovat entistä vanhempia, täytyisi saada uusi sukupolvi viljelijöitä, jotka säilyttäisivät maaseudun elävänä ja elinkelpoisena ja jotka myös tuottaisivat laadukkaita tuotteita – Tämän esimerkin kautta me näemme, tässä kroatialainen viljelijä on todennut, että meillä on entistä enemmän ongelmia säilyttää viljelijät omalla alallaan sellaisissa työskentelyolosuhteissa, jotka eivät ole keskialta peräisin. On kovin vaikeaa näissä aloissa sitten saada sukupolven muutos aikaiseksi. Omassa maassani Ranskassa 25 vuoden ajan meillä on ollut jo susisuunnitelmia kansallisesti, eli kyllä me voimme toimia myös jonkinlaisena viitekohtana tässä asiassa. Kun ryhdytään suojelutoimiin, aitoja, ko- koiria ja niin edelleen, kaikki tämä vaatii rahaa. Ja siellä, missä on kaikista eniten suojatoimia ollut käytössä 25 vuoden ajan, niin siellä on edelleenkin kaikista eniten hyökkäyksiä. Susi sopeutuu kaikkiin ennakkotoimiin, ennaltoehkäiseviin toimiin ja tästä pitäisi ottaa opiksi. Aamupäivällä kuulin, että meillä on olemassa ratkaisua. Mutta jos katsomme yhtä jäsenvaltiota, Ranskaa, joka on toteuttanut alusta saakka näitä toimia, niin näemme, että tämä on epäonnistunut. Susi sopeutuu, laajentaa alansa mm, ja uhreja on entistä enemmän. Tässä mm, viittaisin myös Saksan kokemuksiin. No niin, en nyt onnistu käyttämään näitä kalvoja. No niin, eli hyökkäykset. Ja tässä kaavakuvassa näette, että tilanne ei ole enää hallinnassa. Se on ikään kuin räjähtänyt käsiin. Ja tästä kaavakuvasta näette, että yli 15 000 hyökkäystä on ollut viiden vuoden aikana. Ja tässä Espanjan tilastot myöskään naudat eivät ole säästyneet hyökkäyksiltä haluan mennä tässä ydinkysymykseen, jotta voimme käydä sitten vielä näkemysten vaihtoakin. Vuosisadan aikana eh, viljelijöiden toimintaa on arvostettu. Heillä on taloudellinen rooli, elintarvikkeiden tuotantorooli ja se, että he tarjoavat ihmisille todellakin ruokaa, se on heidän päätehtävänsä. Ja ruoan taustalla eh, on siis eurooppalaisia kuluttajia ja he takaavat myös biodiversiteetin luonnossa nyt kun susi on laajentunut koko Eurooppaan, niin viljelijät joutuvat äh, suojautumaan ja ottamaan käyttöön aitoja, äh, suojakoiria, erilaisia toimia, jotka johtavat siihen, että alueen moninainen käyttö maaseudulla ja vuoristoseuduilla on heikentynyt. Oikein hyvin selitettiin, että syntyy näitä konflikteja. On viljelykasvatusalueita, jotka ovat vaarallisia näistä suojelutoimista huolimatta – ja ongelmia on, ja konflikteja on entistä enemmän. Koirat ja vaeltajat, luonnossa liikkujat joutuvat vaaraan. Joillakin alueilla on ryhdytty toimiin, jotta esimerkiksi ulkoilureittejä on kielletty, koska siellä eh, koirat eh, ovat koko eh, yön töissä, suojelevat siellä lammaslaumoja ja joutuvat vaaraan ja ihmiset joutuvat vaaraan ja susia pidetään siellä vaarana. Ranskassa meillä on toimia. Olemme havainneet, että on suuria ongelmia, koska aina tarvitaan enemmän koiria valvomaan ja kuitenkin konflikteja on entistä enemmän. Kenties koira ei ole tässä ainoa oikea ratkaisu. Me tarvitsisimme sitä, että näkisimme sen monikäyttöisyyden ja monikasvoisuuden, joka maaseudulla ja vuoristoalueilla on. Ja tässä tarvittaisiin jonkinlaista vakautta. Minä olen iloinen sen takia, että 18. maaliskuuta järjestettiin parlamentissa konferenssi ja saatiin myös julkilausuma Tanskan, Viron, Liettuan ja muiden maiden kanssa – me tiedämme myös, että alueiden komitea käsittelee tätä ja kannat lähentyvät. Nyt on hyvin tärkeää, että tässäkin parlamentissa nostetaan kaikki asiat pöydälle ja yritetään löytää ratkaisuja. Nyt kuitenkin kannat siis lähentyvät sen suhteen, että ei tarvita pelkästään äh, ikään kuin yhteiseloa, vaan tarvitaan äh, kaikkien osapuolten sopeutumista tilanteeseen. Jos kansalaisyhteiskunta Euroopassa haluaa, että mm, eläimiä ei viedä teuras, teurastamoihin vanhaan malliin, jos halutaan sertifioituja laatutuotteita, jos halutaan valvoa eläinten hyvinvointia eh, ja myös kotieläinten hyvinvointia, jos halutaan säilyttää biodiversiteetti. Mehän tiedämme, että esimerkiksi lammasalalla 85 prosenttia karitsoista lampaista toimii lähestulkoon aavikkoalueella, eli siellä ei voida mitään muuta kasvattaa kuin lampaita. Jos me haluamme komission toiveiden mukaisesti toimia niin, että myös maatalousala ehkäisee ilmastonmuutosta, niin vain tätä kautta voimme päästä eteenpäin. Me tarvitsemme näitä järkeviä ratkaisuja suurpetokannan hallintaan puhun kaikista suurpedoista. Totta kai karhu on myös muita suurpetoja, petoja. Ei voi olla niin, että sallitaan se, että viljelijöiden olosuhteet heikkenevät ja tulevaa sukupolvea ei koskaan tule. Ennen kuin lopetan puheenvuoroni, niin, niin mainitsen sen, että viljelijät eivät halua sitä, että susia metsästettäisiin, vaan haluavat sitä, että he voivat säilyttää omat karjalaumansa niin, että lauma säilyy hengissä. Heti ensimmäisestä hyökkäyksestä lähtien katsotaan, että sitten susi on vaarassa. Eli suojatoimet, jotka otetaan käyttöön, maksavat aivan valtavasti rahaa Euroopan tasolla. Jatkossa sitten meillä ei ole enää rahaa. Meidän täytyy tehdä strategisia valintoja tämän rahan käytöstä silloin, kun susi kuulee koiran ja näkee aidan, tuntee aidan, niin päättää sitten siirtyä muualle. Nyt ehdotus on kuitenkin se, että jäsenvaltioiden pitäisi voida toimia niin, että olisi poikkeustoimia, jotta voitaisiin toimia heti ensimmäisen hyökkäyksen sattuessa. Kiitos. Ja nyt ennen kuin siirrymme kysymyskierrokseen. Darf ich dem Herrn Jacques Blanc alueiden äh, komiteasta saa lyhyesti, todella aivan lyhyesti, niitä kahdeksi minuutiksi puheenvuoron, jota saamme kuulla, mikä on alueiden komitean kanta. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä, että saan puheenvuoron ja voin esitellä ne suositukset, joita alueiden komitea on esittänyt laiduntamisesta. Me olemme hyväksyneet ne yksimielisesti 8. lokakuuta. Laiduntaminen on oleellisen tärkeää, jos haluamme säilyttää maatalouden kaikkialla Euroopassa ja haluamme säilyttää maaseudun elävänä. Ikävä kyllä, tilanne on äärimmäisen huolestuttava lukuisissa eurooppalaisissa maissa. Siellä suurpetokanta kasvaa ja petotappiot, petovahingot ovat lisääntyvän päin Alue- ja paikallisviranomaiset pyytävät siis komissiota arvioimaan tarvetta uusia Habitat-direktiiviä luontoraportin pohjalta, joka hyväksytään ensi vuoden alussa. Tietyt susikannat eivät enää ole uhanalaisia. Jäsenvaltioilla on oltava joustomahdollisuutta, välineitä, jotta ne voivat surpetokantojansa hallinna, hallinnoida. Aivan niin kuin maatalousvaliokunnassa on todettu, Suomen maatalousministeri, Suomihan on nyt myös neuvoston puheenjohtajavaltio, tämän totesi. Biodiversiteettistrategian tulisi pohjautua uudelle erityiselle rahastolle, jolla säilytetään eri eläin- ja kasvilajeja ja korvataan myös suurpetovahinkoja – Sehän vie entistä suuremman osuuden maaseudun tukirahastosta, vaikkakin rahaston koko sinällään pienenee. Ranskassa esimerkiksi vuosittain on arvioitu kansallisesti, että 80 miljoonaa on nämä korvaussummat vuositasolla per susi. UNESCO on katsonut, että laiduntaminen on universaali arvo se ei sovi yhteen suoraan suden kanssa. Nämä eivät ole yhteensopivia. Vielen, vielen dank. Monet kiitokset. Ja nyt sitten lyhyt kysymyskierros. Pyydän kollegoja todella puhumaan lyhyesti mieluiten vain puoli minuuttia. Kollega Sandia. Monsieur le Président, Kiitos puheenjohtaja. Ei oikeastaan kysymystä, vaan hyvin lyhyt kommentti Rova Boduanille. Haluan kiittää häntä. Hän puhui intohimoisesti ja hän selitti meille, mitkä ovat äh, kentän haasteet. Olette oikeassa. Me täällä Euroopan parlamentissa äh, saamme toimia johdonmukaisesti niin, että saamme biodiversiteetin huomioiduksi, ilmastonmuutoksen, terveen ruoan ja viljelijöiden keskeisen roolin huomioiduksi. Meidän totta kai täytyy sitoutua äh, tälle tielle aina loppuun saakka. Kiitos. Vielen Dank, Kollege Kollega Bogovic. glas razuma. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos tästä aitoihin faktoihin liittyvästä maltillisesta kannasta, jonka toitte parlamenttiin tänään. Olen kohdannut monia uhria, jotka eivät ole samaa mieltä tilastotiedoista. Meillä on paljon susia. 20 niin prosenttia tiloista on kohdannut susihyökkäyksiä. Tapasin nuoren viljelijän, joka näki suden hyökkäävän 15 metrin päässä omasta talostaan. Suusi tappoi 400 kilon lehmän, jonka oli tarkoitus olla heille tärkeä tulonlähde ja lapset näkivät tämän traumaattisen tapahtuman. On tärkeää nähdä myös nämä eri aspektit, ei ainoastaan asua täällä Brysselin kuplassa. Toleri. Euh, merci, president. Kiitos puheenjohtaja. Muutama numerotieto. Ranskassa 30. lokakuuta oli 10 000 lammasta, äh, virallisesti siis, joita, jotka susi oli tappanut. Näitte valokuvia, ne ovat virallisia valokuvia mutta epävirallisia tietoja ei edes lasketa. Viljelijät ovat stressaantuneita silloin, kun täytyy tehdä näitä vakuutusilmoituksia, eikä ole puhuttu mm, näistä äh, raskauksien keskenmenoista, kun syntyy huomattavia tappioita, kun karitsat menetetään. Eli 10 000 virallista suden tappamaa lammasta ja luku on kasvussa. Samanaikaisesti Ranskan budjetti, jolla pyritään suojelemaan tiloja susilta on huomattavasti lisääntynyt, eli tämä ei toimi. Tämänhän me näemme, vaikka suojelutoimet hinnaltaan kasvavat. Me tarvitsemme totta kai laidunmaata, me tarvitsemme paimenia, tarvitsemme lampaita, ja näin ollen meidän on tehokkalla tavalla säänneltävä susien määrää. Saammeko me jonkinlaisia alueellisia ratkaisuja? Merci. Herr Kollege Rupi. Edustaja Rope. Kiitos, puheenjohtaja. Tilanne minun mielestäni olisi se, että yhden ilo on toisen kärsimys, joten ratkaisu ei varmaankaan ole löydettävissä. Mitä siis voidaan ehdottaa? Ehkä nyt olisi aika luoda kieltojärjestelmä Muuten susien lukumäärä kasvaa ja meidän on löydettävä jokin tapa, jolla saadaan aikaan tasapaino. Ehkä tulisi myös julistaa vyöhykkeitä, joilla ei ole susia, jotta maataloutta sillä voidaan harjoittaa. Siis vyöhykkeitä, joille sudet eivät saa mennä. Ja tähän tarvitaan kenties tieteen tukea, kenties löytyy uutta tekniikkaa, jolla voidaan suojella hyötyeläimiä. Kiitos kollegin. Ja lopuksi kollega Schmidt-Bauer. Ups, danke, Herr Kiitos puheenjohtaja. Monet monet kiitokset alustuksista tässä viimeisellä kierroksella. Etenkin kiitos Rova Boudoinlle. Huomaa kyllä heti, jos joku elää maataloudesta tai jos hän vain puhuu maataloudesta. Kiitos puheenvuorosta. Me puhumme nyt vyöhykkeistä, joilla susia ei olisi. Me nyt Käsittelemme siis alueita, joilla lainuntaminen on suojeltua. Niin kuin sanottu, Itävallassa on 8000 tällaista alppiniittyä. Mikä olisi tarpeen teidän mielestänne, tai mikä olisi realistista, jotta luotaisiin tällaisia suojattuja laitumia? Monet kiitokset. Näin kysymykset tulivat tässä. Ja nyt pyydän tulkeilta kaksi-kolme minuuttia vielä. Sen siirrymme käyttämään englantia ja siksi pyytäisin, että Rova Baudouin saisi ensimmäisenä puheenvuoron. Hän voi silloin vastata ranskan kielellä ja sitten herra Linnell jatkaa englanniksi. Euh, comme je vous l'ai dit, je pense que... Aivan niin kuin sanoin, viljelijät, maatalous ei pyri eroon su- sudesta. Habitat-direktiivi on menestys. Tämä pätee myös biodiversiteettiin. Aivan niin kuin Äh, Linnell sanoi, meillä on valtavasti tehtäviä tällä hetkellä maataloudessa, jotta voimme vastata myös kansalaisyhteiskunnan odotuksiin ja yhteiskunnan äh, odotuksiin. Meillä on jatkuva stressi kaiken tämän takia. Me emme voi alistaa nuoria sukupolvia viljelemään ikään kuin äh, keskiajan olosuhteessa. Aina puhutaan innovoinnista, hyvinvoinnista työssä, mutta miten käy sitten näille viljelijöille, jotka kärsivät? Varmasti on ratkaisuja, aivan niin kuin sanoin. Molempien täytyy sopeutua äh, suden ja ihmisen. Sitä on noudatettu itäisessä Euroopassa. Eli käytettiin koira ja sitten susi äh, väisti jo kaukaa, koska näki, että äh, jos lähestyy liiaksi, niin tulee tapetuksi. Eli tämäkin on ikään kuin taottu suden kalloon. Mutta nyt puhuin todellisesta menestyksestä, kun 30 vuoden ajan susi on ollut äärimmäisen suojeltu. Eli jos on 500 lampaan lauma ja sitten vaaditaan, että lampaat on laitettava samaan paikkaan, esimerkiksi yöllä, eli ne todellakin kerätään tiukkaan laumaan ja sitten saalistaja hiipii paikalle ja viettää omaa juhlansa, koska kaikki lampaat ovat siinä tiivissä laumassa. Mutta jos sitten tuntikausia täytyisi jolkotella siellä mm, vuoristossa saadakseen ruokaa lapsille, nyt kaikki on tehty helpoksi sudelle. Kyse on myös meidän ammattimme kunnioittamisesta ja siitä, että me voimme puolustaa omia lammaslaumojamme ja heti ensimmäisestä hyökkäyksestä lähtien voimme ampua tappaaksemme Ja tämä oikeus on annettava kaikille jäsenvaltioille, koska susi ei, ei tunne rajoja. On oltava myös mahdollisuus rajat ylittävästi hallinnoida kantoja, paljonko susia on. Jäsenvaltioiden, aivan niin kuin on tässä todettu, susi hyötyy yhtenäismarkkinoista, se voi kulkea mihin tahansa jäsenvaltioiden ja teidän jäsenten täytyisi tehdä ehdotuksia siitä, että kaikkialla voisimme mm, toimia niin, että suojeluluokkaa alennetaan ja harmonisoitaisiin säännöt esimerkiksi näistä tappavista toimista ja katsoa, onko tämä, ohi, onko tämä tehokasta. Viljelijä, maatalous tulisi ottaa tässä toiminnan keskiöön eikä päinvastain. Sitä kautta me saamme menestystä aikaan. En puhu nyt pelkästään laiduntamisesta ja lampaan kasvatuksesta. Ranskassa me puhumme vuoristolaitumista. Sitten äh, Pariisin lähelläkin on ja Massif saint alueella äh, pysyviä laumoja Saksassa. Me näemme, että siellä on äh, esimerkiksi 30 lampaan laumoja. Minulla on 500 lammasta kesällä, kesällä minulla on ikään kuin viisi eh, noin sadan eh, viidenkymmenen eh, lampaan laumoja. Jos ryhdyn suojelutoimiin, niin sitten kolme koiraa per lauma, yhteensä 14 koiraa. Mitä teen sitten talvella, kun lumi sataa maahan? 14 koiraa on sitten siellä töissä. Minä toimin sellaisella alueella, joka on Unescon suojelualue. Jos sitten 14 koiraa on siellä töissä, niin mitä, mitä sitten tapahtuu illalla? Ei, ei tämä sovi yhteen näiden järjestelyjen kanssa. Merci. Kiitos. So. Ja kiitos. Monet kiitokset. Nyt tulkit päättävät työnsä ja